So good morning everybody. Hyvää huomenta kaikki. Hieman poikkeuksellisesti meillä on alivaliokunnan kokous koko torstain ja en ole varma, että on, täällä olisi paljon jäseniä paikalla, mutta meillä on kuitenkin erittäin tärkeitä asioita esityslistallamme, mutta puheenjohtajan ilmoitukset sitten, kun täällä on enemmän jäseniä paikalla, joten hyvin pian mielenkiintoiseen ja ajanmuka- ajankohtaiseen kuulemiseemme, joka koskee Burman tilannetta, mutta sitä ennen haluaisin, että hyväksymme esityslistan. Esityslista on näin ollen hyväksytty. Haluaisin muistuttaa teitä vain siitä, että keskustelemme Rovandrekienen mietinnöstä, joka koskee ihmisoikeuksien vuosikertomusta ja sen jälkeen kuulemme hyvin mielenkiintoisen esityksen ruohonjuuritason aloitteesta Balkanilla ja sitten entisen Jugoslavian maiden totuuskomission ja sitten me kuulemme iltapäivällä Argentiinan siirtymäoikeustilanteesta ja sitten meillä on erilaisia vieraita jotka käsittelevät hyvin ajankohtaisia ihmisoikeusongelmia. Ja ensimmäiseksi Burman Myanmarin tilanteen kuuleminen eh, pitäen silmällä parlamentaarisia vaaleja, jotka pidetään 7. marraskuuta tänä vuonna. Olemme säännöllisesti tutustuneet tai seuranneet Burman tilannetta, mutta haluaisin tässä vaiheessa mainita, että olen kääntynyt Lady Ashtonin korkean edustajan puoleen aivan äskettäin. Mitä tulee YK yleiskokouksen menossa olevaan kokoukseen ja viittaan Euroopan parlamentin päätöslauselmaan Burmasta, jossa kehotetaan EUta hyvin vahvasti tukemaan ja sponsoroimaan YK yleiskokouksen päätöslauselmaa, joka saisi aikaan kansainvälisen tutkintakomission hyvin vakavista ihmisoikeusrikkeestä Burma Myanmarissa, mutta samalla myös Pohjois-Koreassa, joten tämä on sellainen asia, joka on meneillään. Nyt minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi kolme hyvin erityistä vierasta kuulemiseemme. Haluaisin pyytää, että kukin käyttäisi 10 minuutin puheenvuoron ja sen jälkeen sitten komissio osallistuu keskusteluun myös. Joten kolme vierasta ovat Ben Rogers, hän edustaa Itä-Aasian East Asian Team Christian Solidarity Worldwide, tällaista järjestöä, joka on hyvin uutterasti työskennellyt, paneutunut sekä Burman että Pohjois-Korean asioihin. Hän on äskettäin kirjoittanut, julkaissut kirjan Tan Sueesta, eli Burman hallituksen johtajasta, ja kirjannehan otsikon Unmasking Burma's Tyrant – ja olen varma, että monet haluavat lukea kirjanne sen jälkeen, kun olemme kuulleet, mitä te sanotte. Rouva Soja Fan on seuraava erityisvieras ja hän on kansainvälinen koordinaattori Burma, äh, Burma-kampanjassa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä on yksi avainjärjestö, mitä Burman ihmisoikeusasioihin tulee. Ja hän on tuttu jäsenillemme jo aikaisemmista kokouksista alivaliokunnassamme viime vuonna. Tepistotaad on seuraava, Rova Tepistotaad seuraava erikoisvieras ja hän on ASEAN hän on myös kansainvälisen ihmisoikeusliiton apulaispääsihteeri ja hänkin on tavannut jäsenemme viime vuonna, mutta haluaisin mainita vielä, että ensi viikolla Brysselissä ASEAN pidetään ASEAN huippukokous 4.5. lokakuuta, jollen ole väärässä, mutta yritän kutsua poliittiset ryhmät niin, että ne voisivat esittää minisessiossa poliittisen lausuntonsa. Siis tämähän pidetään juuri asian huippukokouksen jälkeen. Se olisi minun mielestä hyvin ajankohtainen tilaisuus, jossa voisimme kuulla, miten Euroopan unioni on käyttäytynyt ja minkälaisia päätelmiä asian huippukokouksesta Euroopan unionissa tehdään, joten toivon tosiaan, että poliittiset ryhmät hyväksyisivät kutsun ja että voisimme keskustella myös hyvin vakavis, vakavasta ihmisoikeustilanteesta Burma Myanmarin tapaisessa maassa. Ja viimeiseksi sitten meillä on Andreas List, äh, DG, Relex-pääosastosta Euroopan komissiosta ja hänen pyytäisin vastaamaan komission puolesta, joten olemme erittäin iloisia siitä, että herra Rogers on paikalla, joten olkaapa hyvä. Is this... You can hear me now? Kuuletteko minua? Kiitos siitä, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden kriittisellä, Burman kannalta kriittisenä aikana ja annoitte minulle mahdollisuuden puhua tänään. Mitä tulee poliittiseen, humanitaariseen ihmisoikeustilanteeseen Burmassa, niin se on... Viimeiset kolmen vuoden jälkeen näiden buddhalaisten munkkien äh, äh, mielenosoitukset äh, tukarutettiin pahalla tavalla ja tilanne on sen jälkeen vain pahentunut. Olen tavannut esimerkiksi paljon pakolaisia, jotka ovat joutuneet pakenemaan maastaan. Ja minun on täytynyt käydä esimerkiksi näissä salaisissa leireissä yöaikaan, koska sinne ei voinut mennä päivällä. Minä tapasin siellä burmalaisen tai burmalaisen miehen, hän on minun ikäiseni 35-vuotias ja molemmat hänen jalkansa ovat äh, räjähtäneet ilmaan, kun hän käveli viidakossa äh, etsimässä äh, ruokaa. Ja äh, hän kertoi minulle, äh, että hänen täytyi paeta Burman armeijaa moneen kertaan ja olen vain juossut ja juossut tähän asti. Tämä on minun elämäni. Burmaa johtaa yksi maailman pahimmista diktaattoreista, kenraali Tan Shwe, joka, johon te viittasitte juuri tuossa kirjassa. Tan Shwe on rankattu kolmanneksi pahimmaksi diktaattoriksi maailmassa Kim Jong-ilin ja Robert Mugaben jälkeen. Hän on tyranni, joka on osoittanut kerta kerran jälkeen, että hänellä ei ole minkäännäköistä myötäelämistä kansansa kohtaan. Ja hänen ainoa agendansa on se, että hän pystyy turvaamaan perheensä ja sukunsa rikkaudet. Ja hän on aiheuttanut suurta kärsimystä kansalleen. Äh, Burma, on johtanut useat sotilasjuntat sen jälkeen, kun Ne Win astui valtaan 1962. Ja vaikkakin Tan Shwe on, äh, ei ole kovinkaan äh, sivistynyt koulutuksellisesti, niin emme kuitenkaan voi olettaa, että hän ei olisi älykäs. Tavallaan hän on osoittautunut olemaan hyvin näppärä siinä, kun hän manipuloi itsensä valtaan ja pystyy pysymään vallassa. Hänen äh, sotilaallinen taustansa on psykologisessa sodankäynnissä ja hän käyttää hajota ja hallitse taktiikkaa. Ja hän on äh, myös ollut äh, hyvin kovakätinen vastustajiensa kanssa. Tansheen vallan alaisuudessa Burmasta on tullut köyhin ja korruptunein valtio maailmassa. Ja oikeastaan kaikkein pahin valtio. Ja se, mikä on äh, aika äh, yllättävää tälle diktaattorille on se, että hänestä, hän on hyvin burmalainen nationalisti ja sen vuoksi hän äh, on myös ollut hyvin kova ei-burmalaisten suuntaan. Ja hän on käyttänyt esimerkiksi pakkotyövoimaa, kidutusta, raiskauksia. Naiset, lapset ja vanhukset, heitä on ö, ammuttu. Minä tapasin naisen, jonka mies ö, telotettiin hänen päänsä leikattiin irti ja erään naisen, jonka pojan silmät kaivettiin päästä ulos. Ja kyläläisiä on käytetty ö, miinaharavina Vuodesta 1996 yli 3500 äh, äh, kylää on tuhottu äh, Burmassa. Sadat tuhannet ovat joutuneet pakenemaan maasta. Ja kun sotilaat hyökkäävät näihin kyliin, niin he usein jättävät kylän sinne porteille maamiinoja niin, että kyläläiset eivät voi palata. Näin tapahtui Itä-Burmassa tai alaisuudessa ja äh, nyt on voitu todeta, että siellä on tapahtunut todella pahoja ihmisoikeusrikkomuksia. Myös YK on erityislähettelijässä ihmisoikeuksista Burmassa on voinut todeta tämän. Myös Länsi- ja Pohjois-Burmassa rikotaan etnisten ryhmien oikeuksia. Tapasin nuoren Katsin naisen, joka äh, oli äh, brutaalisti raiskattu ja hänet yritettiin myös kuristaa, mutta hän jäi eloon. Nämä kaksi sotilasta tämän teki. Ja esimerkiksi raiskauksia ja pakkotyötä on raportoitu paljon näiltä alueilta. Ja Tanjyn äh, hallintohan myös vainoaa buddalaisia, jotka uskalsivat nousta häntä vastaan. Samalla näemme, että myös Shan, Mon ja Rakhin äh, kansoja äh, vainotaan. Ja Tanshy oikeastaan käyttää uskontoa myös väärin poliittisiin keinoihin, poliittisiin tarkoituksiin ja esimerkiksi kristilliset, kristityt ovat joutuneet maksamaan ja antamaan työvoimaa myös. Muslimit, Rohingya-kansa on kaikkein eniten vainottujen joukossa. Sain kuulla, että eilen, jos tämä nyt pitää paikkaansa, niin USA-kongressi on hyväksynyt ensimmäisen päätöslauselmansa nimenomaan muslimi rohingya kansan tilanteesta. Heillä ei ole Burman kansalaisuutta, vaikka he ovat asuneet siellä sukupolvien ajan, ja heillä on paljon rajoituksia esimerkiksi muuttaa, mennä naimisiin tai päästä koulutukseen. Minä tapasin henkilöitä, jotka ovat vahvistaneet tämän raportin. Yksi rohingya pakolainen sanoi, että me olemme kansa, joka on tuhon partaalla. Minua pyydettiin kertomaan muutama, hieman enemmän Tan Schwestä ja minusta on erittäin tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ymmärtäisi, kenen kanssa tässä toimitaan. Tan on hyvin patriarkaalinen ja Esimerkiksi Aung San Suu Kyi, hän on ollut ainakin 15 vuoden, 20 vuoden ajan vankilassa. Ja Tan Shwe on kieltäytynyt vuoropuhelusta hänen kanssaan ja jos he ovat tavanneet, niin hän on ollut sitä mieltä, että San Suu Kyi nuorempana naisena ei voi kritisoida hänet, häntä. Eräs ulkomainen tarkkailija kertoi minulle, että Tan Shun mielestä Ansan Sunkin rooli on keittää teetä ja puhua ilmoista. Tan Shue pitää itseänsä nykypäivän versiona entisistä burmalaisista soturikuninkaista. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että hän rakensi uuden pääkaupungin Napu missä minä olen käynyt. Napudi tarkoittaa kuninkaan valtaistuin. Ja entiset Burman kuninkaat rakensivat aina uusia pääkaupunkeja valtaansa merkiksi. Kaikki tämä merkitsee sitä, että Tanswe ei tule antamaan vapaaehtoisesti valtaa pois käsistänsä. Eikä hänen kanssaan voi neuvotella. Sotilaana hän ymmärtää vain yhtä kieltä, pakon kieltä, voiman kieltä. Bertel Lindner eh, sanoo minun kirjassani, että on eh, ihan turhaa uskoa, että eh, minkään näköinen neuvottelu hänen hallituksensa kanssa johtaisi minkään näköiseen muutokseen tai demokratisointiin. Tanshve on tyranni ja tyrannit eivät neuvottele. Tämän sanottua niin jotkut analystit ovat sanoneet, että Tanshve ja muut kenraalit kuitenkin ovat tietoisia kansainvälisistä mielipiteistä – mutta äh, kansainvälinen politiikka ei ole onnistunut tässä vielä, koska äh, sitoumus ei ole ollut tarpeeksi äh, suurta. Sen vuoksi me tarvitsemme kohdennettuja toimenpiteitä ja se vaatii myös, että YK on tässä mukana. Me tarvitsemme tällaisen poliittisten, diplomaattisten ja taloudellisten toimenpiteiden yhdistelmän. Sitä kautta mahdollisesti voisimme saada haluamamme vaikutuksen. Haluaisin lopettaa kertomalla neljä ajatusta, mitä mielestäni EU voisi tehdä. Ensinnäkin EUn täytyy kategorisesti kieltäytyä hyväksymästä äh, näitä äh, valevaaleja, jotka on suunniteltu marraskuulle. Nämä vaalit vain oikeastaan vahvistavat sotilasjuntan asemaa. Niillä ei ole minkäännäköistä legitimiteettiä eikä uskottavuutta, eikä niissä ole minkäännäköistä mahdollisuutta muutokseen. EUn ei pitäisi millään muotoa pehmentää sanktioita ennen kuin tapahtuu todellisia muutoksia Burmassa. Nykyisten, nykyisiä sanktioita, niistä pitää pitää kiinni kunnes nähdään selkeää edistystä, esimerkiksi se, että kaikki poliittiset vangit vapautettaisiin. Ja hallintoa ei pidä palkita sen rikoksista. Me tarvitsemme kohdennetumpia sanktioita, mikäli nämä rikkomukset jatkuvat. Kolmanneksi EUn täytyisi proaktiivisesti myös pyrkiä saamaan YK mukaan korkean tason vuoropuheluun niin, että saataisiin aikaan kansallinen sovinto. Ja sitten neljä suositukseni, ja tämä on nimenomaan se, joka toivokseni aiheuttaa suoria toimia välittömästi. EUn täytyisi lähteä tukemaan sitä, että voitaisiin äh, lopettaa Tansven hallinnon äh, ihmisoikeusrikkomukset. Yli 12 valtiota on nyt äh, tukenut sitä, että YK lähettäisi sinne erityisraportoijan, joka seuraisi nimenomaan ihmisoikeusrikkomuksia. rikkomuksia muun muassa Yhdysvallat, Australia ja Kanada. Euroopan parlamentti itse on vaatinut tällaista tutkimuskomissiota tämän vuoden, aikaisemmin tänä vuonna. Ja nyt on EUn itsensä tehtävä toimia parlamentin pyynnön mukaisesti. Vain silloin voi olla mitään mahdollisuuksia, että Tanshve ylipäätään haluaisi muuttaa mitään. Minä toivon, että tämän parlamentin jäsenet olisivat proaktiivisia ja kehottaisivat muita EUn toimielimiä ja erityisesti korkeaa edustajaa tukemaan näitä toimenpiteitä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Rogers. Kiitokset, herra Rogers, myös näistä neljästä suosituksesta, jotka te otitte tämän esityksenne lopussa esiin. Ja toki EU Euroopan parlamentti haluaa, että EU olisi aktiivinen tässä kansainvälisen tutkimuskomission perustamisessa. Ja me tulemme kuulemaan vielä neuvostolta tämän keskustelun aikana, onko mitään käynnissä. Sitten seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Zoja Pamille. Hän tulee Burma Campaign UKstä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairperson, for organizing this hearing and for giving... Kiitokset siitä, että te järjestitte tämän kuulemisen ja annoitte minulle mahdollisuuden puhua täällä tänään. Rouva puheenjohtaja, kolme vuotta sitten buddalaismunkit Burmassa lähtivät kaduille ja vaativat muutosta, vaativat sotilasvallan lopettamista, vaativat demokratiaa ja ihmisoikeutta. Nämä buddalaismunkit kohtasivat luoteja ja nyrkkejä. Monia heistä kidutettiin ja monet ovat yhä vielä tänään vankilassa ja monet heistä ovat vieläkin piilossa. Jotta vältettäisiin kansainvälistä painetta, hallinto on järjestänyt tekovaalit. Ja näissä vaaleissa tullaan hyväksymään ähm, perustuslaki, joka hyväksyy sotilaallisen vallan, ei minkäännäköisiä demokratiaa tai ihmisoikeuksia eikä vapautta Burman kansalle, eikä tämä tule ratkaisemaan sitä ongelmaa, joka Burmalla on. San Suu Kyi, demokraattisen liikkeen johtaja, on yhä vielä kotiarestissa. Ja siellä häntä on pidetty lähes 15 vuotta. Ja tämä rikkoo kansainvälisten lainsäädäntöä. Lähes 2200 poliittista vankia Burmassa joutuu kidutuksen kohteeksi, he eivät saa lääketieteellistä hoitoa, heitä lähetetään eri vankiloihin kaukaisille seuduille, jolloin heidän perheensä on hyvin vaikea heitä käydä tapaamassa. Ja kansallinen demokratian puolesta taisteleva liike on kielletty. Ja diktatuuri on sanonut, että se tulee tukahduttamaan kaikki tällaiset liikkeet ja se voisi johtaa valtavaan humanitaariseen ja demokraattiseen kriisiin Burmassa. Ja mitä tulee nyt näihin vaaleihin, niin presidentin pitäisi tulla demokraattisesta taustoista, jonka tulisi sitten valita nämä ministerit. Mutta nyt se on niin, että hyvät naiset ja herrat, tämä perustuslaki, joka näissä vaaleissa tullaan hyväksytään, ei ole vain tehty vahvistamaan sotilaallista hallintoa, vaan sillä halutaan lakkauttaa kaikki monimuotoisuus Burmassa. Joten mikä on sitten ollut Euroopan unionin vastaus? No, Eurooppa, monen Euroopan maat ovat olleet jakautuneet Burman kysymyksessä. Jotkut maat sanovat, että nämä vaalit ovat ihan pelkkää hämäystä ja ne pitää tuomita, ne eivät tuo mitään muutosta ja sitä pidämme hyvänä, että näin sanotaan. Mutta on myös eurooppalaisia maita, jotka sanovat, että nämä vaalit tuovat muutoksen ja meidän täytyisi aloittaa puhtaalta pöydältä ja tukea näitä vaaleja. Hyvät naiset ja herrat, haluan kertoa teille, että mitään todellista muutosta ei ole tulossa. Hyökkäykset etnisiä vähemmistöjä kohtaan jatkuvat ja samanaikaisesti Burman diktatuuri ää, ää, tuomitsee ihmisiä sotarikoksista ja, ja siihen liittyy ää, raiskauksia, ää, jengiraiskauksia, hakkaamista, teloituksia – ja pakkotyövoiman käyttöön. Rova puheenjohtaja, yli 3500 kylää on tuhottu viimeisen 15 vuoden aikana, ja näin vain Burman itäosissa. Nämä siviilit, tämä similiväestö on joutunut pakenemaan kodeistaan, mailtaan. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan, myös minä. Ja tässä nimenomaan kohdistetaan tämä väkivalta siviileihin. Minä kävin aikaisemmin tänä vuonna Burmassa ja tapasin naisen. Hän oli vain 24-vuotias, kun hän net pakotettiin äh, kantajaksi kantamaan raskaita äh, taakkoja sotilaille ja öisin sotilaat joukkoraiskasivat häntä hänet äh, pakotettiin äh, osallistumaan äh, tähän sotilaalliseen toimintaan, kantamaan näitä raskaita taakkoja ja häntä raiskattiin uudelleen ja uudelleen. Hänen isänsä puolusti häntä, hänen isänsä ammuttiin ja hän ja hänen perheensä joutuivat pakenemaan henkensä edestä. Hyvät naiset ja herrat, minä tapasin myös perheen, joka oli juuri, juuri äh, paennut äh, sotilailta. Tämä lapsi, hän ja hänen ystävänsä, he olivat koulussa. Kun he olivat tunnilla, armeija ampui luokkahuoneeseen pommin, hän loukkaantui ja kuoli kaksi päivää myöhemmin. Ja nämä kaksi poikaa loukkaantuivat tässä samassa pommihyökkäyksessä – ja sotilat tiesivät, missä nämä siviilit piilottelevat. He tiesivät, missä tämä koulu on, ja sen vuoksi he avasivat tämä, äh, ää, tulen tätä kylää kohtaan. Mobla, hänet pakottiin kantamaan sotilassa tarvikkeita Burman sotilaille. Tämä on suunniteltua, systemaattista ja laajaa. Äh, hallinto käyttää pakkotyövoimaa, orjatyövoimaa, kymmeniä tuhansia ihmisiä. Mumbla on vain yksi näistä. Hänet pakotettiin kantamaan hyvin raskaita taakkoja hänen kahden nuorin lapsensa kanssa. Ja viidakossa hän joutui kävelemään pitkiä matkoja ilman ruokaa, ilman lepoa. Hän pakeni. Toinen rikos on se, että käytetään lapsisotilaita. Kun olin Burman rajalla, minä tapasin tämän lapsisotilaan. Hän kertoi, että hän oli menossa vierailemaan vanhempiensa luokse, kun Armenian joukot nappasivat hänet ja pakottivat hänet liittymään so- armeijan. Hän sai kaksi vaihtoehtoa liity armeijaan tai mene vankilaan. Hän oli lapsi, ei hän halunnut vankilaan, joten hänet pakotettiin sotilaan, hänet pakotettiin näille etnisille alueille polttamaan taloja, tappamaan ihmisiä. Hän yritti paeta, ensimmäisellä kerralla hän ei onnistunut, myöhemmin hän kykeni pakenemaan. Hän olisi voinut joutua neljäksi kymmeneksi vuodeksi vankilaan ihan vain sen vuoksi, että hän halusi pois Burman armeijasta. Hyvät naiset ja herrat, me arvostamme Euroopan parlamenttia ja sen vahvoja päätöslauselmia Burmasta. Me arvostamme sitä, että eh, Euroopan parlamentin päätöslauselmassa eh, pyydetään, että YK eh, perustaisi tällaisen tutkimuskomission, jossa tutkittaisiin Burman diktatuurin rikoksia. Huolimatta Euroopan parlamentin päätöslauselmista ja huolimatta YK ihmisoikeuksien erityisraportoijasta, jossa vaaditaan tätä tutkimuskomissiota, Euroopan unioni ei ole kuitenkaan tehnyt päätöstä, että se tukisi tätä tutkimuskomission perustamista. Hyvät naiset ja herrat, me tiedämme, että 7. marraskuuta kuuta pidettävät vaalit eivät tule tuomaan muutosta Burman kansalaisille. Ne vaalit eivät tuo niitä muutoksia, jotka ihmiset haluavat, joten nyt on aika, että Euroopan unioni ja muu kansainvälinen yhteisö menee eteenpäin. Meidän täytyy nähdä, että Euroopan unioni virallisesti tukee YK tutkimuskomissiota, jossa tutkittaisiin diktatuurin ihmisoikeusrikkomuksia. Ja sitä kautta saataisiin oikeutta ja oltaisiin Burman kansan puolella. On aika, että kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni ymmärtää diktatuurin todellisen luonteen Burmassa. Nämä tämä diktatuuri koostuu sotilaista. Eivät he ole sotilaita, eivät, eivät he ole poliitikkoja, eivät he ole diplomaatteja. Eivätkä he tule vastaamaan mihinkään pehmeisiin lähestymistapoihin, sellaisiin mitä YK käyttää. Meillä on käynyt 40 YK vierailua, mutta mitään demokraattista muutosta ei Burmassa ole tapahtunut EU tekee nyt saman virheen lähettämällä oman edustajansa Burmaan. Me tarvitsemme vahvempaa painostusta unionin taholta. Me tarvitsemme selkeän aikataulun ja seuraamukset. Mikäli Burmassa ei synny mitään todellista muutosta, silloin kansainvälisen yhteisön täytyisi lisätä painetta. Euroopan unionin ei pitäisi uskoa mihinkään ennen kuin se näkee konkreettisia muutoksia Burmassa. Me tarvitsemme kohdennettumpaa taloudellista painetta yhdessä poliittisen ja oikeudellisen paineen kanssa Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön taholta. Hyvät naiset ja herrat, me tiedämme, että vaalit toteutetaan. Näiden vaalien jälkeen me haluaisimme nähdä, että EU tukisi YK johtamaa korkean tason vuoropuhelua Burmassa. YK on pyytänyt tällaista kolmikanta vuoropuhelua Burmassa, jossa keskusteltaisiin demokratian liikkeen Ansan suun johdolla ja sotilasjuntan ja YK edustajien kesken naiset ja herrat, YK ja EU äh, ovat epäonnistuneet saamaan esimerkiksi etnisiä edustajia mukaan. Nyt on aika, että todellakin panostetaan siihen, että saataisiin myös etnisten ryhmien edustajat mukaan tämän demokratialiikkeen ja diktatuurin kanssa keskustelemaan ja neuvottelemaan oikeasti niin, että voitaisiin ratkaista Burman ongelma. Samanaikaisesti ihmiset elävät köyhyydessä, ihmiset elävät suuressa puutteessa – ja sen vuoksi me tarvitsisimme myös enemmän humanitaarista apua, myös rajat ylittävää apua, sen vuoksi, että puoli miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan, heitä ei voida tavoittaa Burmassa sen vuoksi, että diktatuuri on pysäyttänyt kaiken avunannon tuolla alueella ja heidät voidaan saavuttaa ainoastaan rajan toiselta puolelta, esimerkiksi Intiasta tai Taimaasta käsin tai muista naapurimaista. mitä demokraattinen liike haluaa Burmassa. Me haluamme todellista demokratiaa, ei mitään valedemokratiaa. Todellinen kolmikantaneuvottelu, jossa on YK, USA, EU. Me toivomme, että Euroopan unioni kaksinkertaistaisi ponnistelunsa tukeakseen YKta, että tämä kolmikantaneuvottelu saataisiin aikaan Burmassa – tarvitsemme kansallista sovintotyötä, joka johtaisi demokratiaan. Ja Burman kansa haluaa valtion, jossa huolimatta sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikkia tulisi kohdella tasa-arvoisesti. Ja Burman kansa jatkaa tätä työtä EUn ja kansainvälisen yhteisön tuella. Kiitos. Um, Uh, Kiitos, kuten kuulette, niin äh, kaikki tässä äh, salissa tukevat äh, teidän vaatimuksianne EUlle saada aikaan positiivinen kanta YKssa tämän tutkimuskomission perustamiseksi. Ja kiitoksia tästä, näistä ajatuksista esimerkiksi rajat ylittävästä avusta. Lopuksi annan luonnollisesti myös Euroopan komissiolle mahdollisuuden äh, kertoa kantansa näistä ehdotuksista, joita on tehty. Ja myös siitä, mikä Euroopan unionin sitoumus tällä hetkellä on. Mutta sitten seuraavaksi pyytäisin puhumaan Debbie Stothardin ASEAN verkostosta, Burman ASEAN verkostosta. Stothard, olkaa hyvä. Thank you. Good morning. Um, I would like to preface uh, my comments. Kiitos paljon. Minä haluaisin ensi alkuun johdannonomaisesti sanoa teille siitä epämiellyttävästä tunteesta tai tilanteesta, joka vallitsee Taimaassa, kun puhutaan Bir- Burman asiakirjasta ja Burman kysymyksistä. On hyvä tietää, että joka kerta kun voi saada poliittista edistystä aikaan ASEANissa, niin ASEANin jäsenvaltiot vähän heltyvät ja silloin ne kääntyvät Eurooppaan ja sanovat, että Eurooppa ei tee mitään, ei tee mitään Burman suhteen, ei se asiankaan aina voi kaikkea tehdä. Jos Eurooppa ojentaa kätensä Burmalle, niin ehkä asiaan silloin voi toimia myös paremmin. Eli ihmisoikeustilanne, ihmisoikeuskysymykset, tämä asenne on kyllä usein suhteutettu siihen, mitä EU tekee ja on tehnyt. Mutta minun viestini on seuraava. Meidän täytyy ottaa aivan erikseen Burman räikeät kysym- ongelmat. Tilanne on vakava siellä. Ja meidän täytyy todella tajuta, että Eurooppa ei saisi olla syynä siihen, että Aasiassa ei toimita tarpeeksi Burman suhteen. Täällä nämä kaksi ihmistä ovat puhuneet jo perustuslaista ja tulevista vaaleista ja la- vaalilaista. Vaalilaki Vaalilaki ja vaalijärjestelyt on maanittu perustuslaissa, mutta me kyllä, meillä on syytä pelätä, että konfliktitilanne, sosiaalinen, taloudellinen kriisitilanne vaikuttavat siihen, että väärinkäytöksiä tulee syntymään. Ja kaikki tämä tilanne vain pahenee ja kiihtyy ennen marraskuun vaaleja. Vaalilakeja on laadittu uusia, jotka ovat todella häpeällisiä, skandaalimaisia. Siinä sanotaan, että ei, että vaaleihin eivät voi ottaa osaa vankilassa olevat poliittiset johtajat. He eivät voi siis osallistua vaaleihin. Tässä on kyse laista, joiden myötä uhataan ihmisiä myös vangitsemistuomioilla, jos he pyrkivät pysäyttämään tämän käynnissä olevan vaaliprosessin. Tämä tilanne on hyvin eriskummallinen. Voidaan nähdä, että ei saa harjoittaa vaalikampanjaa, iskulausekampanjaa, eikä voi järjestää kansainvälisiä poliittisia tapaamisia, ei voi järjestää minkälaisia poliittisia tapahtumia, kulkueita. On myös paljon ihmisiä, jotka ovat suljettu pois koko vaaliprosessista, 2000 poliittista vankia esimerkiksi. Monet heistä olivat poliittisesti aktiivisia miehiä ja naisia, erittäin varakkaita. Myös Komtung Rung on myös vankilassa. Hän on ollut jo pitkän aikaa vankilassa. Bungin Kuun, joka on nuori, hänet on tuomittu neljäksi vuodeksi vankilaan viime vuoden tammikuussa siitä yksinkertaisesta syystä, että hän jakoi tiedotteita ihmisoikeustilanteesta. Eli kyllä me pyrimme seuraamaan, että eli vaale, hallitus valvoo, että poliittiset vangit eivät mitenkään voi osallistua vaaliprosessiin tai vaaliin, vaaleihin. Tämä sen takia on langetettu näin pitkiä tuomioita. Nämä luvut osoittavat, että oli 492 paikkaa ja, ja tänä vuonna odotetaan paikkojen kaksinkertaistuvan, mutta kuitenkin voidaan todeta, mitkä ovat ne puolueet, jotka voivat osallistua vaaleihin, suhdeluku on erittäin huono ja heikko, epäedullinen näille muille puolueille. Eli voidaan todeta, että ihmisten oikeus valita hallitsevat puolueet, joka on yksi perusoikeuksista, ainakin lukujen perusteella voidaan todeta, että ihmisten oikeuksia poljetaan. He, näitä oikeuksia ei todellakaan kunnioiteta, niitä kirjaimellisesti poljetaan. Puhuin täällä mukaisesti toteutettavista laki- vaalijärjestelyistä, mutta nekin ovat törmänneet usein kummallisiin tilanteisiin, että te voitte nähdä tästä, äh, mitkä ovat tulevat mahdolliset konfliktit. Oranssilla te näette ne ne e, puolueryhmittymät, jotka ovat kieltäytyneet e, luopumasta. Täällä on myös etniset ryhmät, täällä ovat aseistetut joukot, etniset joukot, etniset ryhmät. Ja jotkut etniset ryhmät ovat kieltäytyneet luopumasta voimankäytöstä, kun he ovat puolustautua, suojella, edis, puolustautua ja suojella omia vähimmäisoikeuksiaan voidaan myös nähdä tässä kartalla tuhansia kyliä, jossa on kielletty perustamasta vaalilautakuntia. Noin 15 päivää sitten ilmoitettiin, että tuhat, yli, yli tuhannessa kylässä ei voida järjestää vaaleja. Te näette myös tästä kartalta, kuinka se vastaa konf- mahdollista konfliktikarttaa. Eli täällä voidaan ennakoida, ennakoida tulevia konflikteja. Vaalilautakunta on myös kieltänyt 14 etniseltä ehdokkaalta asettautumasta ehdolle. He ovat jo parlamentissa, eli tässä on, te voitte todeta kuinka paljon asetetaan rajoituksia joillekin kansallisille ryhmille, kansallisuusryhmille. He ovat jo joutuneet rikoksen uhreiksi me olemme myös pystyneet dokumentoimaan 50 aivan summittaista teloitusta ihmiset ovat joutuneet etnisillä alueilla pakkotyöhön. On ollut väestön pakkosiirto armeijan toimesta. 14 henkilöä ainakin on vangittu aivan mielivaltaisesti Rihingan muslimivähemmistöä järjestelmästi sorretaan ja väkiv- heihin kohdistuu väkivaltaa. Kädessäni on raportti, joka julkaistiin maanantaina pari päivää sitten. Ja siinä on kysymys pakkorekrytoinnista, lasten pakkorekrytoinnista Etelä-Burmassa viime sen kolmen kuukauden aikana. Siellä on pieni We have seen at least Olemme ainakin 14 lasta nähneet rekrytoidun sotilastarpeisiin SPDC-armeijan taholta yhdessä ainoassa kylässä. Ja 40 siviiliä pakotettiin liittymään sotilaiden kontrolloimaan milisiin ja näistä 15 olivat lapsia. Ja toisissa Burman osissa two children were forcibly recruited as... Ja siellä on heidät siis pakko, pakko rekrytoitu, värvätty lapsisotilaiksi ja ne, jotka eivät halunneet liittyä armeijaan, ne sotilat tappoivat, murhasivat. Eli siksi olen täällä kertoakseni sen, että, tai haluan toistaa sitä kohtaa, että Enemmän kuin koskaan aikaisemmin on kiire, että Eurooppa tosiaan ottaa hyvin tiukan kannan ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta, jollei Eurooppa osoita johtajuutta, vaan pikemminkin odottaa ja katsoo, ottaa sen kannan, niin silloin itse asiassa meillä on edessämme pahin katastrofiskenaario, jota monet ovat jo odottaneet. Eli kysymys on siitä, että ihmiskuntaa vastaan, rikokset lisääntyvät ja ja on suuri mahdollisuus, että niin kutsuttu valittu parlamentti Burmassa, jossa sotilaat ovat valla, valtaosana, tulevat käymään sotaa etnisiä kansallisuusryhmiä vastaan raja-alueilla entistä enemmän. Se, mitä voimme odottaa parhaimmassa tapauksessa, on, että tilanne ei muutu. Jos ei sotaa tule, niin ehkä silloin tilanne ei muutu, riippumatta siitä, että parlamentissa on vain pieni kourallinen ihmisiä, jotka voivat puhua, niin kuitenkaan he, heillä ei ole valtaa muuttaa asioita, koska jos heidän vipuvoimansa, jolle heidän vipuvoimansa lisäänny kansainvälisestä painostuksesta, vaikka haluamme Burmassa tukea ihmisiä sotilashallitusta vastaan, niin meidän täytyy antaa heille valtaa siten, että Eurooppa tosiaan ottaa hyvin vankan kannan ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta Burmassa. Joten on paljon sellaisia asioita, joita haluaisin sanoa, mutta tässähän on jo sanottu kaikki se, mitä on tarpeen sanoa. Minä tuen kaikkia suositteita. Siis tätä Burma tarvitsee nyt ja meidän on varmistettava myös se, että ihmisoikeusrikoksiin ja sotarikoksiin syyllistyneillä siis on oikeus siihen totuuteen, tietoon, jota kansainvälinen yhteisö ja Eurooppa on sitoutunut ylläpitämään – ja tärkeämpää on vielä se, että me tosiaan panemme tämän asian selvästi esiin pöydälle. Eli otamme nämä asiat vakavissamme niin, että hallitus ymmärtää, että se ei saa syyllistyä enää uusiin rikoksiin. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Thank you very much. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Stottard. Kiitos, Rova Stottard. Olemme kuulleet hyvin selviä suosituksia ja vaatimuksia Euroopan unionista – ja nyt saamme kuulla sitten komissiolta siitä, millä tavalla näihin, vaatimu- näitä va- näihin vaatimuksiin vastataan. Mutta haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaksi ryhmää kokoukseemme. Täällä on kansainvälisistä järjestöistä viimeisellä rivillä tulkkeja. Olette myös tervetulleita seuraamaan kokoustamme. Olemme, pidämme suurena kunniana sitä, että olette tulleet tänne seuraamaan kokousta ja tiedän, että edustatte hyvin tärkeitä järjestöjä, kuten esimerkiksi maailman terveysjärjestö, maailmanpankki, Yhdysvaltain ulkoministeriö, kansainvälinen työjärjestö ja kansainvälinen entisen Jugoslavian sotarikostuomioistuin. Joten kiitos siitä, että tulitte tänne. Mitä Burma Myanmariin tulee, niin meillä on täällä joukko Burman ihmisoikeusaktivisteja, jotka EUn Burman toimistokonttori on tänne tuonut ja haluaisin pyytää eh, kysyä, haluaako tämän ryhmän edustaja käyttää puheenvuoron pari minuuttia. Onko näin? Jos haluatte, niin kyllä, olkaa hyvä, siis lyhyt puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja siitä, että olette antanut meille mahdollisuuden puhua tänään Meillä on suuri ilo olla täällä. Tulimme eilen Myanmarista, kollegani ja minä. Me edustamme kansalaisyhteiskuntaa, joka toimii, työskentelee Myanmarissa. Tiedän, että minulla on vain pari minuuttia aikaa ja haluaisin hyvin lyhyesti esittää joitain avainkohtia. Mitä tulee, siis ma- Mitä tulee burmalaisten kannattamiseen kansalaisyhteiskunnassa, siis tässä on kysymys siitä, mitä ihmisoikeusliike Burmassa on halunnut. Mitä tulee ylhäältä alas pyrkimykseen rakentaa toimielimiä, niin se on tarpeen, jos halutaan demokratiaa saada aikaan. Kehitys vaatii demokratiaa, aitoa ihmisten valtaistamista. Siis pelkkä aineellinen apu ei ole tarpeeksi, vaan ihmistillä täytyy olla sellainen tunne, että he itse voivat muuttaa omaa tulevaisuuttaan. Jos EU ja sen virastot haluavat edistää ihmisoikeuksia Myanmarissa, heidän pitäisi tukea silloin niitä liikkeitä, jotka haluavat tosiaan valtaistaa ihmisiä, eli kansanliikkeitä, jotka perustuvat kansalaisyhteiskunnan arvoihin, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, ja jos, joka jossain vaiheessa tulee takaamaan rauhan ja kehityksen kulttuurin Myanmarissa. Nyt on oikea aika lisätä tukea Burman kansalaisyhteisölle. Haluaisin, että tuette kansalaisyhteiskuntaa niin, että voisimme samalla kehittää kansalaisjärjestöjä ja parantaa eri järjestöjen toimintamahdollisuuksia, koska on hyvin tärkeää esimerkiksi saada aikaan erilaisia kansalaisfoorumia, valtaistaa naisia, nuoria ja muita syrjäytyneitä ryhmiä, lisätä humanitaarista apua ja tehdä kestävän kehityksen aloitteita, tukea vapaita ja riippumattomia viestimiä ja lisätä myös oikeutta osallistua ja väkivallattomuutta. Me haluamme myös kehottaa teitä jatkamaan vuoropuhelua viranomaisten kanssa siten, että painostatte ja lisäätte kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia toimia maassa. Mitä tulee instituutioiden uudistamiseen, se tietysti merkitsee lisää turvallisuutta. Siis tässä on kysymys alhaalta ylös, ylhäältä alas toiminnasta. Tätä pitäisi kehittää Burman sisällä niin, että voitaisiin tällä tavalla kehittää ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Kiitos. Kiitos siitä, että tulitte Brysseliin ja uskon, että monet teistä varmasti tulevat olemaan mukana Aasian kansojen foorumissa, joka on osa prosessia ja ehkä kuulemme täällä teiltä hieman odotuksistanne siitä, miten Burma-Myanmar-asia voitaisiin tässä yhteydessä ottaa esiin. Nyt on aika kääntyä komission puoleen, eli Relex ulkosuhteiden pääosaston puoleen. Herra Simonson on sieltä. Um, uh, ja haluaisin kuulla, miten te reagoitte näihin vaatimuksiin ja suosituksiin, mitä tulee Lissabonin jälkeiseen ulkoiseen ulkosuhteiden palveluun. Siis tässä se mitä kuulemme, niin se tietysti ö, myös itse asiassa ö, merkitsee sitä, että kuulemme samalla korkea edustaja Rova Astonia. Kiitokset tästä kutsusta tulla puhumaan tänne tänä aamuna. Tämä on ihan hyvä ajankohta. Kuuntelin hyvin tarkkaan edellisiä puhuja, enkä lähde kommentoimaan yksittäisiä tapauksia. Jos katsotaan talouden heikentymistä, lasten aliravitsemusta, huonoa terveydenhuoltoa, niin kaikki puhuu puolestaan. Ei ole mitään ihme, että korkeudustaja Ashton on hyvin huolissaan. En nyt tässä lähde kertomaan meidän analyyseistämme näistä tulevista vaaleista, vaan pyytäisin, että tarkastelette Ban Ki, pääsihteeri Ban Ki-moonin ystävien raporttia. He tapasivat tässä muutama viikko sitten. He puhuivat hyvin vahvasti sen puolesta, että meidän täytyisi suhtautua va- positiivisesti tähän, mutta on vaikea kuitenkin välttää tätä yleistä pettymyksen tunnetta japanilaiset, jotka yleensä ovat hyvin varautuneita, kysyivät, että millä tavalla nämä vaalit voisivat olla muka yleiset, jos suurin osa oppositiosta istuu vankilassa Ansan Sun Ki mukaan lukien. Joten tilanne on huono. On kaksi keinoa tarkastella näitä vaaleja. Te olette täällä kuulleetkin jo sitä aamulla. Yksi on se, että lähdetään siihen, että ne ovat silkkaa petosta ja ne eivät ole minkään arvoiset. Tämä on se, minkä takana useat jäsenvaltiot ovat. Ja olen vakuuttunut, että se on myös Anson Sun Kiin näkemys ja hänen puolueensa näkemys. Mutta kuten te tiedätte, on muita, jotka sanovat, että huolimatta vaikeuksista, huolimatta näistä tietyistä e- hämäryyksistä, on kuitenkin kannattaisi katsoa, mitä tässä tapahtuu ja ehkäpä tässä saataisiin aikaan jotakin edistysaskelia huomioiden nykyinen vaikea tilanne. Devi sanoi, että tämä koskisi muutamia jäsenvaltioita, mutta hyvin monet ihmiset Burmassa itse ovat tätä mieltä, ei ainoastaan nämä kansalaisjärjestöt, joita meidän täytyy tukea, mutta viimeisimpien lukujen mukaan noin 260 ehdokasta on esitetty demokraattisista puolueista, tai ainakin puolueista, jotka eivät ole hallituksen käsissä. 30 näistä 30 puoluetta kampanjoi ja noin 240-250 edustajaa. Tämä on, kampanjointi on hankalaa, koska kampanjoinnilla on asetettu tiukat rajat, kuten kuulimme. Ja se, että tätä kampanjointia kuitenkin hyvin pitkälti leimaa tämä sotilaallinen agenda. Mutta minusta, en tiedä sitten olisiko, ehkä olisi väärin ottaa, olla ottamatta huomioon näitä mielipiteitä ja Minusta meidän pitäisi tukea heidän ponnisteluitaan näissä vaikeissa olosuhteissa. Ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että näitä vaaleja ei pidä ottaa vakavasti, ja ne, jotka haluavat nämä vaalit, meidän, tämä on hyvin vaikeata. Me haluaisimme tukea niitä, jotka siellä maassa haluavat näitä vaaleja, jotka uskovat muutokseen. Se ei tarkoita sitä, ettemmekö me jatkaisi tukea niille, joiden kanssa me olemme jo tehneet yhteistyötä. Ja jos tässä lähdetään riitelemään eri osapuolten kesken, niin se hyödyntää ainoastaan tätä sotilashallintoa. Me tulemme lähettämään vaalitarkkailijat paikalle ja sitten myös äh, analysoimaan tuloksia. Tämä tulee viemään aikaa. Oletamme, että vasta ensi vuoden alkupuolella voimme tehdä mitään arvioita. Kuten äh, täällä jo sanottiin, niin ei tässä nyt ole kysymys siitä, että oppositiopuolue saisi 5 tai 10 prosenttia, vaan äh, tässä on kysymys äh, siitä, mitä tämä, nämä uudet kansalaisjärjestöt vaativat ja puhuvat esimerkiksi taloudesta tai ihmisoikeuskysymyksistä. Ja minusta tämä on asia, jota kannattaa kokeilla. On olemassa tiettyjä toiveita siitä, että vaalien jälkeen hallitus esimerkiksi helpottaisi ihmisoikeustilannetta ja toivomme että tilanne laukeaisi nopeammin, mutta tämäkin jää nähtäväksi. Monet ovat olleet täällä huolissaan tästä humanitaarisesta tilanteesta ja siitä, että pitäisi saada tuotua apua ihmisille. Ekko lähtee sinne matkalle tässä tulevina viikkoina. Ja yksi asia, josta viranomaisten kanssa tullaan puhumaan, on se, että olisi mahdollisuus Itä-Burmassa tai maan rajan lähellä, että sinne olisi helpompi päästä nyt, koska aikaisemmin me emme ole sinne päässeet ollenkaan. Palaisin tähän tutkimuskomissioon. Muistuttaisin, että huhtikuussa neuvosto Neuvotteluliitto keskusteli Burma Myanmarista jälleen kerran. Ja neuvosto vahvisti tukensa Banki Muunille, mutta se myös painotti Kintanin raporttia. Huolimatta tästä ehdotuksesta tai siitä, että täällä sanottiin, että EU on liian pehmeä, niin EU on jatkuvasti tuonut ihmisoikeuskysymykset kaikilla foorumeilla esiin suoraan Burman viranomaisten kanssa. Poliittinen johtajani, korkea edustaja Ashton tapasi ulkoministerit Madridissa toukokuussa, mutta myös naapurimaiden kanssa on otettu näitä asioita esiin Kiinan, Intian ja myös ASEANin kanssa ja aiomme pitää tämän asian etualalla sekä täysi, ASEANin huippukokouksen täysistunnoissa, mutta myös kahdenvälisissä kokouksissa, jossa puheenjohtaja Barroso ja Van Rompuy tapaavat muita asialaisia johtajia. Henkilökohtaisesti kun tehdään, käydään tällaisia pitkiä neuvotteluita ja äh, tehdään pitkällisiä lausuntoja, äh, ne eivät välttämättä, se ei aina näytä siltä, mutta me todellakin ponnistelemme ja me teemme todella parhaamme ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. No, miten asioita voisi viedä eteenpäin? Uskokseni meidän ihmisoikeusasiantuntijamme neuvostossa ja komissiossa – ovat olleet eh, yhteydessä joihinkin teistä nimenomaan tästä tutkimuskomissiosta. Meille pointti on se, että mikä, tässä, mikä muuttuu, kun se perustetaan. Ja tässä voimmeko tehdä jotakin, joka vaikuttaa jotenkin? Meidän mielestämme tässä on kysymys eh, ajankohdasta ja siitä, että esimerkiksi tuettaisiin vaalipiirejä. Kiina on tehnyt selväksi, että se ei tukisi tällaista aloitetta. Ja koskapa Burma, Myönmar ei ole jäsen ICC, niin tämä asia pitäisi ottaa esiin sitten esimerkiksi vaikkapa turvallisuusneuvostossa. Tämä on vaikeaa, mutta me emme ole unohtaneet tätä asiaa, eikä liioin USAkaan ole. Olimme yhteyksissä äh, Kurt Campbelliin, ja hän sanoi, että USA ei ole ohittanut mitään – tässä asiassa, mutta ne odottaa, he odottavat nyt ja katsovat, mitä tapahtuu. Joten hekin painivat näiden kysymysten parissa, mikä on hyvä ajankohtaa, millä tavalla voitaisiin saada tukea turvallisuusneuvostossa ja niin edelleen. Katsotaan nyt, mitä näistä vaaleista syntyy ja katsotaan, mitä uusi hallitus on valmis tekemään, jos se on valmis tekemään ylipäätään mitään. Mutta uskokaa minua, kun sanon, että seuraamme tätä läheisesti. Haluaisin vielä ottaa esiin muutaman asian. Olen täysin samaa mieltä Benin kanssa äh, siitä, että YK ponnistelut ovat tärkeitä. Vuoropuhelu, Socrates Campbell ja korkean äh, tason vuoropuhelu, jonka EU pyrkii eivät ole mitään korvaavia vuoropuheluja YKlle, vaan oikeastaan enemmänkin tukea YKn ponnisteluille. Me haemme tai me haluamme, että YK on vankasti mukana, mutta meidän täytyy myös varoa, että tässä ei anneta vääriä viestejä ja olen hieman huolissani esimerkiksi Unescan lausunnoista paikallisissa lehdeissä, joka johtaa siihen, että ihmiset odottavat liikaa vaalien jälkeisestä ajasta. Me pyrimme olemaan tässä hieman varovaisempia. Sitten sanktioista meillä ei ole mitään tarkoitusta poistaa näitä sanktioita vaalien jälkeen. Henkilökohtaisesti uskoisin, että me emme edes tule keskustelemaan mistään muutoksista – ennen kuin me näemme hyvin vakuuttavia todisteita siitä, että Myanmarissa on tapahtunut positiivisia kehityskulkuja. Joten sanktiot jäävät olemaan, eikä vain se, että järjestetään vaalit, eh, tarkoita sitä, että EU:ssa eh, pyrittäisiin heikentämään eh, näitä sanktioita. Olen samaa mieltä siitä, mitä Debi sanoi ASEANista. jenkit ilmoittivat myös omasta, omista pyrkimyksistään vahvistaa vuoropuhelua Burman kanssa ja että he, pehmentäisivät lähetty, lähestymistänsä, mutta tämä he dementoivat heti jälkeenpäin. Kaksi valtiota oli erittäin tyytyväisiä tästä ja toivon, että kollegat täällä muistavat myös sen, että meidän täytyy painostaa myös Singaporea ja Taimaata – aika vahvasti. Ne ovat maita, joilla on tiettyjä taloudellisia toimia Burman kanssa. Ja tämäkin, niilläkin on siellä oma vaikutuksensa. Voin vakuuttaa teille, että tulevassa ASEAN tapaamisessa tulemme hyvin selkeästi ottamaan esiin, mitä me odotamme ASEANin tekevän ennen näitä vaaleja ja niiden jälkeen. No niin, rouva puheenjohtaja, annoitte minulle aika pitkän, paljon aikaa, joten päätän kommenttini tähän. Thank you very much, Mr. Gillespie. Kiitos herra Gillespie, joka puhui siis Euroopan unionin puolesta aivan ehdottomasti. Perusongelmamme on yhä se, että haluamme yhtenäisen Euroopan unionin ulkopolitiikan ja jatkuvasti vielä kuulemme siitä, että jotkut jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä ja toiset jotain muuta. Ja aina on hieman häkellyttävää meille, että ei kuule niiden jäsenmaiden nimiä, jotka kuuluvat eri leireihin. On häpeällistä, että Euroopan kansalaiset eivät todella näe, mitä on tapahtumassa tässä pyrkimyksessä saada aikaan yhteinen eurooppalainen ulkopolitiikka. Jos on mitään mahdollisuutta tietää, mitkä maat kuuluvat mihinkin leiriin, niin olisin erittäin kiitollinen. Nyt sitten jäsenille puheenvuoro ensimmäiseksi Rova Gomez, Anna Gomez, joten olkaapa hyvä. Uh, um, um, Rouva puheenjohtaja, voin sanoa, että Minäkin yritän Burman asettaa maailman tärkeyslistan etusijalle, mitä ihmisoikeuksiin tulee vuonna 1988. Olin työskentelemässä ensimmäisen EU-aloitteen puolesta ihmisoikeuskomissiossa. Siis äh, silloin kun maastani tuli 12 jäsenvaltio, aina siitä lähtien olen seurannut, ollut huolissani, yrittänyt tehdä kaikkeni esimerkiksi turvallisuusneuvostossa Aasiassa 2002 olin hyvin laajalla matkalla Burmassa ja siellä yhä enemmän aloin ihailla Burman kansaa. Heidän aivan erinomaisen rauhanomaista lempeää, ystävällistä elämän asennettaan ja sitten tämän diktatuurin brutaalia toimintaa. Ja vuonna 2000 osallistuin ensimmäiseen ajatushautomoon, joka koski Burmaa. Siis silloin yritettiin järjestää jotain hyvin pienessä mittakaavassa Burmasta Aasiassa. Ja tietysti me kaikki tässäkin parlamentissa mm, työskentelimme ensin siis turvallisuusneuvostossa ja nyt sitten tässä parlamentissa ja koimme sieltä mitä kauheimman tilanteen silloin, kun pyörimyrsky iski Burmaan ja sotilasjunta toimi aivan, siis sotilashallitus toimi aivan järkyttävän, järkyttävän julmasti. Mutta useinhan ollaan, puhutaan kauniita sanoja, mutta ei toimita. Ja on tietysti sellaisia aikoja, jolloin ei esimerkiksi se niin selviä jak, selvää jaka, jakolinjaa ollut kuin nyt. Ja näihin kaikkiin on aivan selkeä selvitys siis siihen, mikä jakaa maita, ja se on nimeltään Kiina, ja toistan vielä Kiina. Jos haluatte tietää, mitä kukaan milläkin puolella, niin katsokaa Kiin, he, näiden maiden Kiinapolitiikkaa. Jos ajatellaan Kiinan hallitusta, niin sehän tukee sekä taloudellisesti että poliittisesti Kiinaa. Ei ole kysymys Burmasta, vaan on hyvin pitkälti kysymys Kiinasta. Olin yksi niistä, jotka viime päätöslausemaa saivat mukaan tarpeen seurata YK suosit, erityiskertomuksen kirjoittajan suositusta, joka koski tätä tutkimuskomiteaa, sotarikostutkimuskomiteaa ja myös edellisen YK raportoijan kertomuksessa oli tämä ja mielestäni on skandaali, että mitään ei ole tehty. Siis yksi YKlla on päävastuu, koska YKhan itse asiassa teki aloitteen siitä, että Al-Bashir asetettaisiin syytteeseen. Ja sielläkin oli hallitus, jota Kiina tuki, mutta kuitenkin Siis EU teki silloin, mitä sen piti tehdä, ja EU enemmän kuin koskaan, se, sen pitäisi enemmän kuin koskaan työskennellä Yhdysvaltain kanssa, ja itse asiassa asettaa, asettaa äh, hallitus, siis sotilasjunta, vastuuseen sotarikoksista. Ja tietysti myös kääntyä Kiinan puoleen. Ja tiedän, että Kiinahan pitää, tai on myös ö, kiinnostunut omasta imagostaan, koska muussa tapauksessa Kiina ei olisi antanut Basirin tapauksen mennä turvallisuusneuvostosta tuomioistuimeen. Olen hyvin pitkälti edellisten puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että ASEAN on erittäin tärkeä ja olen myös sitä mieltä, että ASEAN tulee aina olemaan pehmeämpi kuin Eurooppa. Jos Eurooppa on pehmeä, niin ASEAN on myös pehmeä, mutta Euroopan ja YK pitää olla johdonmukainen ja tietysti ja asettaa syylliset vastuuseen myös Indonesia, joka on suuri tekijä Aasiassa – ja se on erittäin tärkeä demokraattinen maa. Ja se pitäisi todella integroida YK Yhdysvaltain kanssa käytäviin neuvotteluihin. Ja olen melko varma siitä, että Indonesia olisi silloin proaktiivisempi ja saisi ASEANista mukaan muutkin. Minä olen myös hyvin paljon sitä mieltä, että, ja olen todella iloinen siitä, että komission edustaja sanoi, että ei ole kysymys ollenkaan siitä, että halutaan lieventää sanktioita, koska olen sitä mieltä, että viime kädessä sanktiot eivät toimi, koska ei ole poliittista tahtoa asettaa hallitusta poliittiseen vastuuseen. Se, se on tehtävä YK välityksellä ja myös rikollisuusnäkökulmasta. Ja samalla olen sitä mieltä, että EUn pitäisi olla tehokkaampi ja käyttää kaikkia välineitään, jotta voitaisiin antaa humanitaarista apua, tukea ihmisoikeuksien puolustajia. Ja itse asiassa sen jälkeen, kun olin vuonna 2002 käynyt Burmassa, niin kauan sen jälkeen todella ymmärsin, että oppositio oli väärässä siinä mielessä, että sen olisi pitänyt pyytää, että kaikki taloudelliset suhteet Burmaan katkaistaisiin. Tilanne on muuttunut, meidän pitäisi käyttää todella taloudellisia puitteita ja yrittää tutkia kaikkia mahdollisuuksia tukea Burman kansaa ja vastustaa kaikkia niitä, jotka taistelevat demokratia oikeudenmukaisuutta vastaan ja siten, että ja se, että otamme mukaan etnisten ryhmien edustajat, on mielestäni täysin ratkaisevaa. Kiitos. Uh, Kiitos. Ja vielä haluaisin antaa herra Broodille puheenvuoron. Ehm, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olen kuunnellut erittäin suurella mielenkiinnolla ja tarkkaavaisena kaikkia kuultuja puheenvuoroja tänä aamuna ja uskon, että meidän olisi ihan aihetta tuntea olevamme hyvinkin tärkeässä asemassa. Tämän asian pitäisi koskettaa meitä todella vavahduttavasti. Tilanne on hyvin traaginen. Ja mehän, mehän olemme kyllä varmasti olleet järkyttyneitä, liikuttuneita, kun me olemme kuulleet kaikista näistä todistajalausunnoista, kuullessamme siitä, miten ihmiset eri tavalla taistelevat demokratian ihmisoikeuksien puolesta äh, Burma Myanmarissa. Ja minä olen solidaarinen kaikkien niiden toimintojen suhteen, joita käynnistetään, tullaan käynnistämään, jotta tilanne paranisi. Rova Gomes puhui Kiinan vastuusta. Mehän tässä nyt olemme sen kaltaisissa tilanteissa jota voisi kuvailla Kiinan pakkomielteeksi päästä käsiksi luonnonvaroihin. Tämä pakkomielle ilmenee sillä tavalla, että Kiina käyttää tiettyjä oikopolkuja. Eli se haluaa raaka-aineita hinnalla millä hyvänsä, keinolla millä hyvänsä. Kiina haluaa taata itselleen suoran pääsyn, mahdollisimman suoran pääsyn raaka-ainelähteisiin, vaikka se sitten edellyttäisi sitä, että se tukisi diktatorista järjestelmää, koska näinhän on helpompi päästä päämäärinsä, saada helpot sopimukset, hyvät sopimukset sovittua tämän, tämän kaltaisen hallituksen kanssa, koska siinä on Kiinan edut kysymyksessä ja toisenkin osapuolen edut osittain kysymyksessä. Minusta pitäisi kyllä sitten vielä nähdä ongelma vielä toiseltakin puolelta. Mitä me voimme tehdä? Miten me voimme toimia? Mitä toimintaa voimme käynnistää? Jotta voisimme puolustaa ihmisten oikeuksia, ihmisten edes yhtä oikeusta. Resurssit ovat hyvin rajalliset ja tähän rajallisuuteen törmätään päivittäin. Meidän pitää puolustaa ihmisten perusoikeuksia, perusoikeutta, että heillä olisi myös yhdenvertaiset oikeudet hyödyntää omia raaka-aineitaan. Tämä koskee ihmisiä, jotka siellä elävät nyt, se koskee myös tulevaisuuden sukupolvia. Minä olen todennut, että tämän tyyppinen toiminta voisi ainakin epäsuorasti turvata kehityksen, asianmukaisen kestävän demokraattisen kehityksen purmassa. Kiitos herra Prodi koska kukaan muu ei, tai edustajista ei ole pyytänyt puheenvuoroa, niin minun on mainittava myös se, että olemme kutsuneet tänne myös Kaakkois-Aasian uskonnon jäsenet. Siis eh, meidän normaali käytäntömme on se, että haluamme tosiaan integroida työtämme siten, että otamme mukaan eri maantieteelliset valtuuskunnat, joten olisi aika antaa tosiaan vieraillemme vielä mahdollisuus reagoida ja haluaisin sanoa vielä, että olemme kuulleet ehdotuksia Euroopan parlamentin jäseniltä, jotka ovat työskennelleet hyvin laajasti jo tai pannautuneet Purman Myanmarin asiaan. Olemme kuulleet Euroopan unionin kannan siis, että vaatimuksenne eivät ole kaikilta osin täysin keskitettyjä ja selkeitä. Voitte tietysti kommentoida kaikkea tätä, mutta haluaisin vain mainita, että sanottiin, että oli väärin lähettää erityislähettiläs herra Fasino, käsittääkseni oli hänen nimensä Burmaan. Jos voisimme kuulla tästä vähän lisää, niin olisi eri, erinomaista, jos yksi, joku teistä haluaisi kommentoida. Al- aloittaisimmeko herra Rogersista? Well, thank you very much. Um... Kiitos. Haluaisin ensiksi tosiaan sanoa, että pidän erittäin hyvänä kaikkia niitä kommenteita, joita on esitetty ja ennen kaikkea komission vakuutusta siitä, että sanktioita ei lievitetä, pehmennetä ennen kuin siellä on selvää kehitystä. Ja se on mielestäni sellainen asia, joka on myönteinen. Haluaisin vastata joihinkin komission esittämiin asioihin. Mitä tulee suositukseen tällaista tutkimuskomissiosta – Varmasti saatoin kuulla väärin, mutta käsittääkseni herra Gillespie sanoi, että tämä vaatisi Kiinan tuen YK on turvallisuusneuvostossa, mutta minä ymmärrän näin, että se on ilman muuta mahdollista. Ja työskentelemme tosiaan saadaksemme aikaan suosituksen yleiskokouksen kautta, siis yleiskokouksen päätöslauselman avulla. Ja siinähän ei silloin sitten Kiinan veto merkitsisi mitään. Ja Euroopan unioni voisi tietysti suosittaa myös tätä ja mielellään tämän vuoden yleiskokouksen päätöslausemassa. Haluaisin korjata vain tämän kohdan. Ja kolmas asia, johon haluaisin vastata, koskee vaaleja. Herrakin Lesbi sanoi, että EU odottaa ja katsoo, mitä vaalissa tapahtuu. Jollain tasolla tämä on tietysti täysin ymmärrettävä kanta, mutta mitä näihin erityisvaaleihin tulee, niin meidän ei itse asiassa täydy odottaa ja katsoa, koska vuoden 2000 Perustuslaki ja tämän vuoden vaalilait hyvin selkeästi kertovat, mitä tapahtuu. Sotilailla on 25 prosenttia paikoista. Perustuslaki antaa heille koskemattomuuden, mitä rikoksiin tulee. Ja tulos on selkeä, aivan kuten Debbie Stoddard mainitsi. Useat etniset ryhmät on suljettu jo pois vaaleista. Joten tarve odottaa ja katsoa, mitä vaaleissa tapahtuu, mielestä, ei mielestäni ole välttämätön, ja siksi voimme aivan selkeästi esittää jo kantamme ja tuomita vaalit. Kiitos, herra Rogers. Rova Yes, uh, Madam Chairperson. Kiitos, puheenjohtaja. 20 vuoden ajan olemme nähneet, että YK on pehmeä lähestymistapa ei ole johtanut mihinkään edistyksiin Burmassa ja EU tekee saman ja se ei ole järkevää. Ja ASEANin maat ovat lähentyneet nyt EUn politiikkaa ja miettineet sitä, että millä tavalla toimia Burman suhteen. Sen sijaan sen vuoksi tämä on johtanut hyvin eh, pehmoiseen lähestymistapaan Burman sotilasjuntan kohtaan, ja tämä ei ole kovinkaan hyväksi avuksi. Sen vuoksi toivomme, että tässä toivottaisiin koordinoidusti ja niin, että YK johtaisi tätä työtä. Se olisi korkealla tasolla strategista ja älykästä. Ja sitä kautta voitaisiin pakottaa eh, hallinto neuvottelupöydän ääreen Ansan Sun Kiin, eh, demokraattisen liikkeen ja etnisten vähemmistöjen kanssa. Thank you, Mrs. Fan, and then Mrs. Stothard. Kiitos Rova ja sitten Ova Stothard. I, I need to reiterate Kiitos. Minun on syytä korostaa vielä se, että kun on tiettyjä asioita, jotka tarvitsevat analyysiä vaalien jälkeen, on aivan selkeää siitä, mitä on sanottu, että tiedämme, mikä on hyvin todennäköinen tule, lopputulema. Ja itse asiassa meidän pitää valmistella toimintaamme jo nyt siis mitä tulee ennen kaikkea oikeuteen ja ihmisoikeusdemokratiaperiaatteisiin. Toinen asia on se, että Kiina alkaa tuntea samaa tuskaa kuten ASEAN. Siis mitä ASEAN oppi siitä, että se toimi Burman hallituksen kanssa on, että kun Burman hallitus saattaa olla paha vihollinen, Burman hallitus on vielä pahempi ystävä. Ja Kiina kokee tosiaan sen, että se on ehdokkaan ehdoitta ryhtynyt yhteistyöhön. Ja vaikka se saattaa julkisesti esittää hyvin tiukkaa ilmettä, niin siellä ei olla ollenkaan tyytyväisiä niihin epävakaisiin tila, siihen epävakaiseen tilanteeseen, joka siis, jo, ja hallitukseen, joka jatkaa kansainvälisesti rikok, rikoksiaan. Meidän on hyväksyttävä periaate, koska elämme sellaisessa tilanteessa, jossa asiat voivat muuttua. Ja vielä kaikkein kovinkin kivi saattaa liuota silloin, kun ratkaisu on oikea. Kiitos. Kiitos, rouva Stotard. <laughs> Haluaako komissio vielä käyttää lyhyesti puheenvuoron reaktioon, koska aika paljon on puhuttu tästä pehmeä pehmeä lähestymistavasta ja joitakin kiitoksia on esitetty myös teille mutta mitä sitten muihin asioihin tulee, niin ette kovinkaan paljon kiitosta saa. Kiitos eh, edustaja Hautala. Muutama ihan vain eh, nopea huomio eh, yleis- tai täysistunnossa, toki me olemme miettineet sitä, mutta tässäkin voi olla muita ongelmia, jotka saattaisivat olla vielä hankalampia kuin se, että käytettäisiin turvallisuusneuvostoa, mutta tämä on monimutkainen asia, enkä minä ole tässä mikään asiantuntija. Mutta tätä on nyt tarkasteltu ja tätä on mietitty. Tämä on tällainen jatkuva prosessi. Ja olemme yhteydessä amerikkalaisiin ja muihin, jotka ovat mukana näissä asioissa. Kuten te sanoitte, tämä on koko ajan käynnissä. Mitä nyt tulee näihin vaaleihin? Voisi sanoa, että okei, vaalit ovat kukkua, mutta jos näin tekee, niin silloin vetää maton näiden muiden alta, jotka ovat sanoneet, että vaaleista tulee hankalat, mutta tätä valvotaan sotilaiden puolelta, mutta ehkä tämä on mahdollisuus avata hieman ovea raolleen. Ja sen vuoksi emme haluaisi näiltä ihmisiltä vetää mattoja jalkojen alta. Ja jos nyt sitten tulisi mukaan ihmisiä, jotka olisivat normaalimpia, älykkäämpiä. Jos jotain tällaista nyt syntyisi näissä vaaleissa, niin se tekisi koko prosessista organisemman jo itsellään, kuten muutkin ovat jo sanoneet. Armeija perustuu sotilaalliselle agendalle ja me emme tiedä, minkälaisia henkilöllisyyksiä, hen, täältä, persoonallisuuksia täältä löytyy. Mutta katsotaan nyt, mitä tästä syntyy. Tässä on kysymys muutamasta kuukaudesta, ei kovinkaan pitkä aika. Mutta uskoakseni me kykenemme tekemään tässä sitten jonkinnäköisen arvion heti ensi vuoden alusta, minne päin ollaan menossa. Alku puhe, ensimmäisessä puheenvuorossani jätin pois äh, Äh, herra Fasinon, en maininnut häntä. Hän on tehnyt äh, tässä paljon työtä sen jälkeen, kun hänet äh, nimitettiin Solanan, silloisen korkean edustajan Solanan toimesta. Hän on ylläpitänyt pysyviä yhteyksiä ASEAN maiden, Kiinan ja Intian kanssa ja muiden ASEAN maiden kanssa. Ja me teimme tämän yleensä eh, ennen eh, näissä korkean tason eh, kokouksissa, mutta hän on tavannut hyvin säännöllisesti näitä, näiden maiden edustajia. Enkä hyväksyisi, että hän olisi syynä asean niin puolen liialliseen pehmenemiseen. Kun amerikkalaiset sanoivat, että Kirk Campbell lähtisi tätä johtamaan, niin silloin tuntui siltä, että, että amerikkalaiset ovat pehmentämässä näkökantansa. Ja me sanoimme silloin, että me haluamme katsoa tätä korkean tason neuvotteluvaihtoehtoa. Ja asianmaat ehkäpä pitivät tätä jonkinnäköisenä pehmentämisenä. Ajattelen esimerkiksi, kuten mainitsin, Singaporen ja Taimaan viranomaiset, joilla on tietty tunne siitä, että EU on tässä pehmenemässä. Sen vuoksi ehkäpä meidän täytyisi nyt saada heidät ymmärtämään, että tämä ei ole oikea kuva. Siinäpä se. En haluaisi yliarvioida tai painottaa liikaa sitä, että Kiina pitäisi murmaa nyt jo taakkana. Me olemme yrittäneet eh, arvioida Burman sotilasjuntan johtajan matkaa Kiinaan, viimeisintä matkaa. Kysymys on kaasun toimituksista, infrastruktuurista ja siitä, millä tavalla Burman viranomaiset hoitavat kansan vähemmistön eh, tilannetta siellä rajalla mutta en usko, että Kiina on vielä tullut siihen vaiheeseen, jossa siitä tuntuisi, että pitäisi päästä eroon Burmasta. Minusta tuntuu, että Kiina on ihan tyytyväinen tilanteeseen. Kiitos Rova Gillespie siitä, että osallistuitte. Haluaisin yhden ainoan sanan sanoa. On hyvin vaikea tehdä mitään loppupäätelmää tästä, mutta vaikea on se, että siis väärältä tuntuu se, että liian paljon luotetaan vaaleihin ja se, miksi Euroopan parlamentti on halunnut tätä riippumatonta tutkimuskomiteaa tämän hallituksen rikoksista ja kauheista julmuuksista, on se, että, siis, että se muuttaisi toimintansa silloin, kun se asetetaan vastuulliseksi ja on olemassa eri tapoja, joilla voisimme saada ehkä useamman maan mukaan tähän rikostuomioistuimeen. Mielestäni parlamentin on oltava hyvin vankka ja jatkuvasti painostettava EUta niin, että se toimisi sen edestä, että saataisiin kansainvälinen tutkimuskomitea, koska mitä näihin julmuksiin hirmutekoihin tulee, joista herra Prodi puhui, niin ne ovat todella shokki. Olemme jatkuvasti kuulleet sellaisia tarinoita, joita tällä planeetalla ei pitäisi kuulla. Joten kiitos kiitos siitä, että Now, um, I would propose that I will briefly... Haluaisin lyhyesti itse esittää joitakin puheenjohtajan ilmoituksia, mitä en tehnyt tämän kokouksen alussa – ja sen jälkeen sitten varapuheenjohtaja Andri Kienellä on jotain lisättävää ja sitten keskustelemme hänen vuosikertomuksestaan. Haluaisin kuitenkin sanoa, että tämä vuosikertomus on hyvin strateginen väline Euroopan parlamentille – jonka avulla voidaan muotoilla Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaa. Ja sitten käymme keskustelun herra Balkanin aloitteesta herra Kukanin johdolla. Joten eilen Ulkoasian valiokunta tapasi ja keskusteli Rosalind Marsdenin kanssa, josta on tullut EUn erityisedustaja Sudaniin, ja minulla oli etuoikeus tavata hänet yksityisesti edellisenä päivänä, ja hänen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa teki minun suuren vaikutuksen ja olin erittäin iloinen hänen vakuutuksestaan siitä, että EUn valtuuskunta vahvistaa toimintaa ihmisoikeuksien puolesta ja tapasin myös Ali Agabin ja Abdel Monim Elgakin, jotka ovat ihmisoikeuspuolustajia Sudanista. Ja ovat, he ovat täällä Euroopan unionissa ja keskustelevat eri ihmisten kanssa. Ja minun on sanottava myös, että he tosiaan olivat hyvin luottavaisia sen suhteen, että Rova Rosalin Maasten oli nimitetty Euroopan, eri, Euroopan unionin erityisedustajaksi Sudaniin. Kaikkihan tiedätte, että Euroopan parlamentti keskustelee kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta EUn ja Turkmenistanin välillä. The Foreign Affairs Committee discussed a draft report by Mrs. Nikolai Eilen äh, ulkoasianvaliokunnassa äänestettiin Rovan Nikolain mietinnöstä ja sovittiin, että alivaliokunta voisi käyttää eh, jonkun verran aikaa ennen kuin AFET hyväksyisi mietinnön katsoakseen hyvin täsmällisesti ihmisoikeustilannetta ja sitä, mitä kumppanuus- ja yhteistyösopimus tekisi eh, ihmisoikeuksien edistämiseksi, eli edistäisikö se ihmisoikeuksia joten saimme tavallaan toimiluvan järjestää eri, erityisen, erityinen kuulemistilaisuus tästä ja puhumme siitä no, siis seuraavassa kokouksessa 14. lokakuuta ja myös sitten tietysti vaaditaan esittelijän suostumus. Monet jäsenet sanoivat, että tätä pitäisi katsoa tarkemmin, tätä sopimusta, koska se tulee olemaan ennakkotapaus sille, miten Euroopan parlamentti arvioi sitä, miten ihmisoikeuksia voidaan edistää lisäämällä yhteistyötä joidenkin maiden kanssa, jotka ovat tunnettuja erittäin synkästä ihmisoikeus tulostaulustaan, joten se, että voimme vaikuttaa vakavasti tilanteeseen, siis hyväksymismenettelyn mukaanhan parlamentti tekee tämän. Haluaisin kiittää ulkoasiain valiokunnan puheenjohtaja herra Albertinia siitä, että hän hyväksyy sen, että käytämme hieman enemmän aikaa tähän. Ja sitten haluaisin mainita myös sen, että minut kutsuttiin puhumaan oikeusasiaan ja ihmisoikeusvaliokuntaan Euroopan neuvoston parlamentaariseen kokoukseen pari viikkoa viikkoa sitten ja minun on sanottava, että olen yhä enemmän sitä mieltä, että meidän on työskenneltävä parlamentaarisen yleiskokouksen valiokuntien kanssa tiiviimmin. Ennen kaikkea puhuin herra Dick Martin kanssa, joka on tehnyt erinomaista työtä siinä valiokunnassa hyvin monessa tärkeässä asiassa. Esimerkiksi mitä tulee eh, rikosoikeus tuomioistuimen päätöksiin ja siitä, millä tavalla voidaan Pohjois-Kaukasuksella parantaa ihmisoikeustilannetta. Eli meillä on useita syitä kutsua hänet kokouksiimme tulevina aikoina. Haluaisin myös esittää teille sen ajatuksen, että voisimme jossain tapauksessa ehkä sen valiokunnan kanssa järjestää yhteisen kokouksen, koska meidän aiheemmehan ovat hyvin samansuuntaisia, ainakin suurilta osin. Haluaisin kertoa teille myös sen, että Euroopan neuvosto on kääntynyt puoleemme pyytää meidän tukeamme yhteiselle toimintasuunnitelmalle, joka koskee romaneja Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin välillä. Ja mikäli tiedän, komission jäsen Reding pitää tätä eh, yhteistyöajatusta erittäin hyvänä ja siis se on sellainen, josta meidän on oltava tietoisia. Eli tässä on jälleen kerran sellainen asia, jossa Euroopan neuvostolla on paljon tietoa ja asiantuntemusta ja meillä on kaikki syy tosiaan arvostaa heidän erinomaista työtään ja tehdä työtä heidän kanssaan yhdessä tärkeiden ongelmien ratkaisemiseksi. Voisinko seuraavaksi antaa nyt sitten varapuheenjohtaja Anri Kienelle puheenvuoron, niin hän voisi jatkaa tästä sitten. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomiotanne Ailin Abdilin tilanteeseen uiguriaktivistin poika, joka on uigurialueella vuodesta 2006 ollut pidätettynä. Häntä on kidutettu ja väärin kohdeltu tämän pidätyksen aikana. Olen saanut tämän tietää riippumattomista lähteistä Kiinassa. Hänellä on nyt suuria ongelmia terveytensä kanssa ja hänellä on selkeästi psykologisia traumoja. Ja hänen tilanteensa on erittäin huono ja hänen henkensä puolesta oikeastaan pelätään, joten minusta meidän pitäisi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin niin, että kehottaisimme Kiinan äh, viranomaisia äh, olemaan kiduttamatta ja kohtelematta huonosti tätä henkilöä ja että hän saa välttämättömän äh, terveydenhoidon ja että ainakin lääkäri saisi siellä käydä. Voisinko tehdä asialle jotain? Kiitos Rova Andrikienne. Varmasti voimme kirjoittaa suurlähettiläille kirjeen. Haluaisin vain mainita sen perusteella, mitä Rova Andrikienne juuri kertoi meille, että olen nähnyt erittäin hienon dokumentin Rebia Garirista, joka on – maailman uigurikonferenssin puheenjohtaja siis tällä viikolla. Ja tämä oli sellainen dokumentti, joka esitettiin kansainvälisessä dokumentti, kansainvälisellä dokumenttielokuvajuhlilla Biskekissä, mutta tämä keskeytettiin siksi, että Kirgisian turvallisuusjärjestöt olivat sitä mieltä, että ei olisi hyvä ajatus esittää tätä, joten siellä pyrittiin sensuroimaan tätä, mutta tiedän, että tämä esitys jatkui. Ei bis, en siis Biskekissä nähnyt tätä, vaan kotonani. Ja mielestäni se on hyvin sarmantti dokumentti tästä naisesta, joka on myös puhunut meille. Joten olen aivan varma, että meidän on katsottava koko tätä uiguriasiaa vielä uudestaan. Ja nyt sitten herra Rinaldi, puheenvuoro teille. On, on the Uyghur, many thanks, Chair. On the Uyghur, I, uh... Kiitos uiguuri-asiasta haluaisin sanoa, Uiguri maailmankongressi nimitti pysyvän edustajan tänne Brysseliin. Hän tulee olemaan täällä pari vuotta. Jotkut meistä on varmaankin hänet jo tavannut. Ja olisi ehkäpä hyvä asia kutsua hänet tänne esittelemään ihan lyhykäisesti johonkin alivaliokunnan kokoukseen. Mutta sitten tästä erinomaisesta aloitteesta ja tästä kuulemisesta. Me aina valitamme sitä, että meillä ei ole ajankohtaisia todellisia välineitä toimeenpanna ihmisoikeuspolitiikkaa. Sopimukset ja menettelyt ovat yksi väline, joka meillä on käsissämme, ja meidän täytyy toimia varovaisesti. Tämä kuuleminen voi olla hyvinkin tärkeä päätöksentekoprosessissa. Paljon tulee riippumaan äh, siitä, minkälaisia asiantuntijoita sinne kutsutaan. On hyvä, että tätä tehdään käsikädessä esittelijän kanssa ja ehkäpä Keski-Aasian valtioiden valtuuskunta voitaisiin ottaa tähän mukaan tavalla tai toisella. Mutta olisi erittäin tärkeää saada mandaatti niille asiantuntijoille, joita me tänne kutsumme komissiosta ja riippumattomista järjestöistä ja heidän arvionsa ihmisoikeustilanteen mahdollisesta parantumisesta Turkmenistanissa, niin mikäli parlamentti nyt hyväksyy tämän sopimuksen. Tai jos ei se äh, sitä hyväksytä, että me neuvottelisimme jonkinnäköisen tiekartan Turkmenistanin kanssa yleisistä uudistuksista – ja sitten puhumme sopimuksesta uudelleen aikanaan. Olisi tärkeää saada näitä todellisia elementtejä esiin suuntaan eli toiseen. Kiitos herra Rinaldi. Toivottavasti myös näemme teidät tässä kuulemisessa, jonka toivomme järjestää, voivamme järjestää 14. lokakuuta, joten suunnittelemme yhä puhujia vielä, joten otamme mielellämme vastaan ehdotuksia varojemme puitteissa, koska emme voi esimerkiksi korkeita matkakustannuksia täs, tähän vuoden aikaan korvata. Tämä on ad kuuleminen, ad kuuleminen, mutta haluaisin kiittää teitä kuitenkin rohkaisuista. Nyt sitten on aika kääntyä tai mennä esityslistaan kohtaan viisi. Vuosittainen raportti maailman ihmisoikeustilanteesta 2009 Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta ja varapuheenjohtaja Laima Andri Kiene on laatinut mietintöluonnoksen ja mä haluaisin sanoa, että tässä on meidän tilaisuutemme tosiaan vaikuttaa Euroopan unionin tulevaan ihmisoikeuspolitiikkaan, joka on hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa. Jos ajatellaan uusia institutionaalisia muutoksia, joten rouva Andri Kiene seuraavaksi. Thank you. I will speak Aion puhua liettua.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 Uh, no Minulle on kerrottu, että no. Liettuan tulkkausta ei ole pyydetty, joten meillä ei ole Liettua. Tämä ei ole tietysti hyvä asia, mitä meidän pitäisi mm. tehdä. Ei Okay, so uh, we'll sort this out. Joten me jollain tavalla selvitämme tämän ja haisin pyytää Rovande Kieneltä anteeksi. Haluatteko, että vaihdan englantiin? Ilmeisesti ainoa tapa on jatkaa englanniksi. Ketkä istuvat siellä kopissa numero 15, eivät ilmeisesti liettua tulkit. On valitettavasti jatkettava englanniksi. So, uh, dear colleagues... Joten hyvät kollegat, viime perjantaista Teillä on mietintöluonnos edessänne. Valitettavasti se on englanniksi. Ja seuraavan viikon, ensi viikon puolivälissä tämä tulee olemaan kaikilla virallisilla EU-kielillä. Joten tarkistusten jättämisen määräaika on 7. lokakuuta, eli perjantaina ensi viikon lopulla, mutta ennen kevättaukoa laajennetussa byrossa työvaliokunnassa pyysin enemmän aikaa kollegoille ja itselleni, jotta voisin esittää tarkistuksia. Jos on mahdollista, niin tosiaan pyytäisin sihteeristöä ja alivaliokunnan puheenjohtajaa muuttamaan tätä määräaikaa ja antamaan, mm, pyytäisin, että hän antaisi meille aikaa ainakin maanantaihin, siis ei 70, 7. lokakuuta, vaan sitä seuraavaan maanantaihin. Haluaisin palata esityksen jälkeen tähän asiaan. No niin, nyt sitten. Vuosikertomus ihmisoikeustilanteesta maailmassa. Se, josta keskustelemme nyt, ja se, joka esiteltiin meille komission ja neuvoston puolesta. Tämä on 11. vuosikertomus. Neuvosto ja komissio ja parlamentti päätöslauselmassaan, siis meidän päätöslauselmassamme yleensähän tässä esitetään yleiskatsaus meidän toiminnastamme, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja demokratiaan – Tämä on 11 kertomus, mutta voimmeko sanoa, että olemme saaneet aikaan loistavaa edistystä? Onnistuimmeko toimimaan, reagoimaan nopeammin silloin, kun ihmisoikeuksia rikottiin kolmansissa maissa, vai tuliko meistä tehokkaampia? Koska kaikkien näiden kertomusten päätarkoituksena on tutkia, arvioida ja joissakin erityistapauksissa, mitä joihinkin erityisasioihin tulee, niin toimittaa rakentavaa kritiikkiä koskien Euroopan unionin toimintaa, mitä tulee ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamiseen. Ja myös on kysymys siitä, että yritetään luonnostella ainakin joitakin suosituksia – Ensimmäinen joulukuuta 2009, silloinhan Lissabonin sopimus tuli voimaan. Valmisteluaika oli aika pitkä. Ja mitä Lissabonin sopimukseen tulee, niin Euroopan unionista tuli oikeus, oma oikeushenkilönsä, joten on erittäin tärkeää, kun puhutaan Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksesta ja suhteistamme ja oikeudesta toiminnastamme ja rat- mitä tulee ratifiointiin, siis silloin kun kysymyksessä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Mikä itse asiassa on asiayhteys, koska tämähän vuosikertomussaan kertoo ajasta ensimmäinen 7.2008 aina vuoden 2009 loppuun. Ensiksi on kysymys siitä, no mikä itse asiassa tulee mieleen, niin kun puhutaan tästä kaudesta, on esimerkiksi Venäjällä ja Meksikossa tapahtuneet toimittajien tapot ja sitten Kuuban, valko Kiinan ihmisoikeuspuolustajien vainoaminen, naisten oikeudet Afganistanissa ja Iranissa ja myös siitä, mitä tänä, se, mitä tänään kuulimme Burmasta. Hyvin näkevä, näkyvä esimerkki on Saharovin palkinto. Siis joka vuosihan meillä on näiden ehdokkaiden luettelo, mutta samalla tiedämme myös, että hyvin moni muukin pitäisi ottaa mukaan tälle, tähän luetteloon, koska emme pysty yksinkertaisesti kattamaan kaikkia niitä, joiden pitäisi olla kansainvälisen yhteisön tunne, tuntemia. Siis joudumme uhraamaan monien ihmisten oikeudet, koska meillä on vain yksi ainut Saharovin palkinto. Joten se merkitsee sitä, että on olemassa hyvin vakavia ihmisoikeusrikkomuksia maailmassa ja meidän on löydettävä joku tapa, jolla voimme nämä ratkaista tai suhtautua näihin. Euroopan unionissa emme myöskään ole täydellisiä, koska meillä on omat ongelmamme, esimerkiksi mitä tulee vieras vihamielisyyteen, homofobiaan, ja on monia ongelma-alueita, joten ei pitäisi olla tällaisia kaksinkertaisia standardeja, yhdet meille ja toiset muille, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella, vaan meidän on saatava, siivottava oman ovemme edusta ennen kuin rupeamme suosittamaan muille sitä, miten heidän pitäisi puolustaa ihmisoikeuksia ja vahvistaa demokratiaa. Kun itse laadin tätä tai valmistelin tätä kertomusta ihmisoikeustilanteesta ja demokratiasta, otin huomioon esimerkiksi globalisaation haasteet ja näistä haasteista haluaisin mainita esimerkiksi taistelun kansainvälistä terrorismia vastaan. Kansainvälinen terrorismi ja terrorismin vastainen taistelu, nehän tietysti pakottavat meitä löytämään uusia ratkaisuja sille, miten voimme taata ihmisoikeudet ja vapaudet ja millä tavalla voimme kansalaisten turvallisuuden myös taata samalla rikkomatta ihmisoikeuksia. Ja toinen haaste on myös maailmanlaajuinen talous- ja rahoituskriisi, koska miljoonat ihmiset ovat tässä kriisissä kärsineet. Ja meidän on löydettävä tapoja vastata, reagoida näihin haasteisiin ja samalla turvata ihmisten perusoikeudet, joita kriisi koskee. Ja kolmas haaste, jonka mainitsen kertomuksessani, on ilmastonmuutos – Jälleen kerran ilmastonmuutoksellahan on hyvin pitkäaikaiset vaikutukset, mitä tulee ihmisoikeuksiin ennen kaikkea kaikkein haavoittuvimpien, altistuneimpien ryhmien kohdalla esimerkiksi eri maiden yhteiskunnissa ja alkuperäiskansoille samoin. On olemassa myös verraten uusia ihmisoikeusrikkomusten foorumeita – ja tässä esimerkiksi ajattelen internet internet-sensuuria, kun me puhumme esimerkiksi uikureista Urumtsin levottomuuksista heinäkuussa 2009 yksi seurauksista tai välittömistä kiinalaisten viranomaisten toimista oli sulkea internet. Ja ne bloggerit, jotka yrittivät välittää tietoa siitä, mitä tapahtui. Jotkut niin, heistä saivat elinkautisen tuomion. Tuomion esimerkiksi jotkut naiset, ja he ovat parhaillaan vankilassa ja heillä on elinkautistuomio. Ja kuten tiedätte, niin nämä ovat uusia, uudenlaisia ihmisoikeusrikkomuksia. E, Joten enemmän tietoa ehkä voitaisiin saada tästä. Tämä kaikki siinä, siis silloin, kun meidän pitää yrittää puuttua ihmisoikeusrikkeisiin. Kun, mitä sitten tulee periaatteisiin, joita seurasin laatiessani kertomusta? voitte nähdä, että tästä, tässä on 12 eri lukua. Ensiksi ensimmäinen koskee Eurooppaa ja koko maailmaa, ja maailmassa. Seuraavaksi on kysymys ihmisoikeuksista kansainvälisillä foorumeilla ja eri luvussa puhun myös jotain YK on ihmisoikeusneuvostosta ja Euroopan unionin roolista siinä. Sitten puhun EUn suuntaviivoista. Ja puhun mun erilaisista asioista, kuten kuolemanrangaistus, naisiin kohdistuva väkivalta, kidutus, silloin, kun kidutuksen kohteena ovat ihmisoikeuksien puolustajat ja puhun sitten ihmisoikeuslausekkeista ja ihmisoikeuksien puolustajista, demokratian vahvistamisesta, ulkosu- vahvistamisesta ulkosuhteissa ja niin edelleen. Kuten tiedätte, niin olen EPP-ryhmästä, joten minulle yksi tärkeä asia on myös uskonnon ja uskon uskonnon vapaus, joten minulla on tästä erikseen luku ja tässä odotan teidän tukeanne. Mielestäni tämä kertomusluonnos on. Siis siinähän on tarpeeksi tilaa teidän ehdotuksillenne, tarkistuksillenne ja odotan tosiaan sitä, että saan nämä tarkistukset ja kommentit. Toinen periaate vielä. Ajattelin esimerkiksi sitä, pitäisikö meidän osoittaa syyllisiä maita sormella. Siis sellaisia maita, joissa ihmisoikeusrikkomukset ovat niin näkyviä ja selkeitä, joten menneisyydessä Eurooppa, meidän kertomuksissa ja päätöslauselmissa meillä oli erilliset luvut siis, alueiden, siis alueista ja maista, Kiina, Venäjä ja niin edelleen. Omassa raportissani päätin, että en sel- selvästi osoita ketään sormella, eli en käy, sovella tällaista maantieteellistä lähestymistapaa, mutta mainitsen kuitenkin konkreettiset maat, esimerkkeinä kaikkein luontoisimmista ihmisoikeusrikkomuksista. Joten siinäpä itse asiassa se, mitä haluaisin teille sanoa johdantona tähän keskusteluun ja kuuntelen mielelläni teidän kommenttejanne ja olisin, olen valmis vastaamaan kritiikkiinne tai ehdotuksiinne. Kiitos. Kiitos Laima. Olen myös hämmästynyt siitä, että en ole hämmästynyt siitä, että olet niin järjestelmällisesti ja kattaen kaikki avainalueet olet tätä kertomusta laatinut, mitä tulee ihmisoikeuksien rikkomuksiin ja Euroopan unioniin, koska sanoit, kuten sanoit, niin tämä jättää meille varaa niin, että poliittiset ryhmät ja edustajat voivat esittää ehdotuksiaan. Pidän tästä rakenteesta kovin paljon ja nyt sitten haluaisin avata keskustelun. Seuraavat edustajat ovat pyytäneet puheenvuoroa Howard Brody, Gilneusen, Godi ja niin edelleen. Ensiksi herra Howard. Thank you very much. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ja eh, ihan eh, nopeasti, mutta minusta on järkyttävää, että meidän eh, alivaliokuntamme varapuheenjohtaja ja esittelijä, asiahan on ollut esityslistalla vaikka kuinka kauan, että hän ei voi puhua omaa äidinkieltään. Se on, ei ole demokraattista ja minusta se on noloa. Mutta toki hän puhuu erinomaista englantia, mutta kysymys on hänen oikeudestaan ja meidän tulisi protestoida tätä vastaan. Toisekseen Kuulin, että kommentoitte tätä lopussa. Mutta tämä on se vuoden tärkein mietintö. Ja ajatus siitä, että se on kaikissa, kaikilla kielillä ensi viikon puolivälissä ja sitten määräaikatarkistukselle on perjantai. Se on mielestäni myös pöyristyttävää. No, kyllä tässä nyt varmasti voidaan jotain tehdä ja, ja puhemiehistö voi tehdä jotakin. Ja puheenjohtaja, toivon, että te otatte tämän esiin. Ja minä ryhmäni nimissä olisin todella pettynyt, ellei te anna tarpeeksi aikaa niin, että voimme alivaliokunnassamme käsitellä näitä asioita ja tarkistuksia, joita tähän pitää esittää. No tämän sanottuna siirryn ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusmietintöön. Laina on ollut kauan tässä valiokunnassa mukaan ja hänen mietintönsä on juuri sellainen kuin kaikki odottivatkin ja siitä hänelle kiitokset. Tämä on erittäin hyvä pohja, josta lähteä eteenpäin. Tämä alivaliokunta on monta vuotta jo yrittänyt luoda tietynlaisen lähestymistavan tässä mietinnössä, temaattisen lähestymistavan, jossa pyritään tavallaan katsomaan, miten Euroopan unioni toimii ihmisoikeuskysymyksissä ennemminkin kuin käsittelemään maakohtaisesti koko maailmaa. Ja hän on onnistunut tässä lähtökohdassaan tässä mietinnössä Toki äh, hän on äh, tässä ottanut muutaman maan esiin äh, enemmänkin. Näin on tapahtunut joka vuosi, joten en kritisoi häntä siitä enempää. Mutta minusta meidän täytyy olla hyvin kurinalaisia, eikä lähteä muuttamaan tämän mietinnön lähestymistapaa ja rakennetta. Ja meidän oma toiveemme, että emme tässä menisi maakohtaisiin analyyseihin, ei ole ristiriidassa sen kanssa, että mä sanomme neuvostolle ja korkealle edustajalle, että me haluaisimme, että Euroopan unioni Euroopan unionina laatisi tällaisen luettelon näistä maista, kuten esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta ja USA tekevät. Se olisi hyvin konkreettinen väline. Tässä mietinnössä on paljon, josta olen samaa mieltä. Avoimuus, jossa tilanne on muuttunut Ruotsin puheenjohtajakauden jälkeen. Meidän tulee tukea esittelijää tässä. Neuvoston päätöslauselmat kansainvälisestä humanitaarisesta lainsäädännöstä ja se, mitä esittelijä tästä sanoo samoin kuin kysymys siitä, että taistellaan naisiin kohdistuvaa ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Olen samaa mieltä, mitä esittelijä kirjoittaa näistä suuntaviivoista, jotka liittyvät ihmisoikeustaistelijoiden kiduttamiseen. Minusta olisi hyvä, että me ehkä lisäisimme tähän vielä kommentteja siitä, onko tätä toimeenpantu vai ei. Ehkä komissio osaa kertoa, mutta minun käsittääkseni tässä ei ole ollut mitään systemaattista esimerkiksi henkilökunnan kouluttamista näistä suuntaviivoista. Joten ennen kuin teen tämän tarkistuksen, niin korjatkaa minua, jos olen väärässä. Mutta tämä on hyvin tärkeä asia. Ja jos me näkisimme, tavallaan katsomme, mitä aikaisemminkin on tapahtunut, niin se auttaa meitä eteenpäin. Ja hyvä, että me olemme saaneet ihmisoikeuslausekkeen kahteen uuteen sopimukseen ja olemme käynnistäneet ihmisoikeusvuoropuheluita ja se, että meidän parlamentaarisessa työssämme otetaan huomioon nämä uudet ohjelmat. On minusta hyvä myös ottaa esiin ne, missä me olemme onnistuneet, eikä ainoastaan kritisoida epäonnistumista. Ihmisoikeusvuoropuhelu kuitenkin siinäkin pitäisi ottaa huomioon laatu eikä vain määrä. Ja siltä osin neuvosto on mielestäni ollut pettymys ja tähän pitäisi kiinnittää huomiota. En ole samaa mieltä ja olen tästä pahoillani siitä, että tästä GS Plus-järjestelmästä sanotte, että olette tyytyväinen. Sri Lanka on tässä ennakkotapaus. Ja minun mielestäni emme voi sanoa, että olemme tyytyväisiä siihen, millä tavalla G2 Plus-järjestelmä on toiminut. Ja sitten nämä kolme aluetta, jotka ehkäpä olette E, innovaatioita, uskonnonvapaus, finanssikriisi. Uskonnonvapaus, e, e, uskon tai hänen puolueellansa on tietty uskonnollinen eetos, mutta uskonnonvapauden täytyisi olla kaikille ryhmille oikeus, joten minusta mitä tahansa uskontoa täytyy tukea, että sitä voidaan harjoittaa vapaasti. Pidän tästä hänen ajatuksestaan liittyen internettiin. Sitä meillä ei tainnut aikaisemmin olla, joten se oli hyvä. Ja että me katsomme myös ihmisoikeusseuraamuksia, joita on syntynyt tästä talouskriisistä. Me välttämättä ole ihan tie, tietoisia siitä, minkä näköisiä kaikenlaisia ongelmia tästä on syntynyt. Sitten muutamia yleisiä kantoja Täällä on jälleen kerran ongelma äh, ajan puutteesta. Puhumme siitä, että me tarkastelemme ajanjaksoa ennen kuin edes Cathy Ashton oli nimitetty. Me puhumme siitä, mitä Euroopan unioni teki ihmisoikeusneuvostossa. kauan sitten. Ja, äh, joten oikeasti me tässä tässä nyt tarkastelemme ajanjaksoa, joka tapahtui kauan sitten, mutta okei, meidän työmme on tehdä näin. Ja sitten se, mitä neuvosto on tehnyt. Minusta neuvostolla ei ole tällaisia selkeitä benchmarkkeja, mikä sillä pitäisi olla. Ja minua kyllästyttää tehdä vuosi vuoden jälkeen nämä samat tarkistukset, joten ehkäpä neuvosto ja korkea edustaja voisivat kerrankin kuunnella tätä niin, että ensi vuonna emme joudu tekemään näitä kommentteja jälleen kerran. Sitten Andri Kienen mietintöluonnos, jossa puhumme meidän sisäisistä toimistamme ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, varsinkin mitä tulee maahanmuuttoon on tärkeä asia. Ja se on mielestäni eh, hyvä ja tasapainoinen kohta, samoin terrorismin vastainen taistelu. Mutta ehkäpä me voisimme lisätä tähän jotakin, joka liittyisi nimenomaan eh, maahanmuuttoon. Ja ajatelkaapa esimerkiksi Espanjan puheenjohtajamaana teki kaiken näköisiä lupauksia ja me tiedämme nyt aivan liian hyvin, että hyvin harva näistä lupauksista on toteutunut. Mitä tulee sitten ihmisoikeuskriiseihin maailmassa tämän ajanjakson aikana, ehkäpä me voisimme painottaa hieman enemmän kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia ja sotarikoksia. Esimerkiksi Kroatiassahan juuri nyt pidätettiin henkilö ja täytyy huolehtia siitä, että nämä sotarikolliset saadaan oikeuden eteen. Sri Lankan kohdalta me voisimme sanoa hieman enemmän siitä, millä tavalla Euroopan unioni ei ole kunnallisella tavalla tutkinut konfliktia siellä. Ja olen myös hieman pettynyt Andre Kienin tekstiin Goldstein raportista. Ehkäpä hän voisi hieman selventää tekstiään. Tämä on ajankohtainen aihe mutta meillä oli tästä ihan kohtuullinen Euroopan parlamentin päätöslauselma ja toivon, että ryhmät voisivat äh, tavata ja pyrkiä löytämään jonkinnäköisen tarkistuksen, joka heijasteli parlamentin päätöslauselmaa niin, että meitä ei voida pitää liian yksipuolisena. Olen vakuuttunut, että hän on esittelijän avoin tällaiselle ehdotukselle. Ja mitä tulee kriiseihin, meidän pitäisi puhua myös esimerkiksi Kongon äh, tasavallasta republikista tasavallasta, Kongon tasavallasta ja siitä, mitä Kongossa tapahtui. Me voisimme miettiä tässä hieman enemmän Euroopan suhteita ja sitä, että esimerkiksi Kongossa ei ollut kansainvälisiä joukkoja. Ja tähän hän sanoo, kohdassa 74 se on hyvä Obamasta mutta, ja Guantanamosta, mutta kun hän puhuu Euroopan unionin yhteistyöstä, niin käsittääkseni kuusi vankia on otettu vastaan neljään maahan tämän 18 kuukauden aikana. Enkä minä tiedä, onko tämä nyt se määrä, mitä me, mikä riittäisi. Mehän halusimme toimia oikealla tavalla. Joten tästä haluaisin vielä puhua. Katson tässä vielä muistiinpanojani. Haluaisin esittää kysymyksen siitä, miten pitkälti neuvostovuosittainen raportti heijastelee parlamentin vastaavaa. Must, jonain vuotena sihteeristö laati tästä tällaisen ö, katsauksen. En tiedä, tehdäänkö tällainen. Voitte antaa minulle vaikka ö, nämä kohtien numerot, niin voin lukea ne itse. Ja sitten vielä lopuksi yleinen komment, yleiset kommentit. Tämä mietintö on minulle tärkeä poliittisesti. Se on tällainen mekanismi, jossa, jolla parlamentti voi äh, tavallaan vaatia neuvostoa ja komissiota tilille siitä, mitä, se on te, mitä ne ovat tehneet tai ei tehneet ihmisoikeusasioissa. Ei tässä ole kysymys vain meidän kommenteistamme, vaan äh, enkä ole ihan vakuuttunut siitä, että meidän mietintömme on vielä siinä tilassa, jossa se, sitä voitaisiin käyttää välineenä tilille vetämisen välineenä. Kiitos. Thank you for this comprehensive, uh... Kiitos tästä hyvin tyhjentävästä kommentista, herra Hauit. Haluaisin pyytää seuraavaksi herra Brodia käyttämään puheenvuoron. Grazie, Presidente. Um, sono Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos. Olen todellakin sitä mieltä, että tämä on hyvin yksityiskohtainen mietintö ja haluan heti kiittää rouvan Rikieniä. Yksi kommentti, jos sopii. Tiumani. Minusta on kuitenkin tärkeää, jos tarkastellaan ihmisoikeustilannetta yleisesti ottaen. Joka päivähän voimme todeta, että luonnon varat ovat rajallisia. Ovat rajallisia. Meidän täytyy ottaa huomioon se. Jos luonnon varat ovat rajallisia, niin silloin ihminen. Ihmisellä pitäisi olla perusoikeus hyödyntää yhdenvertaisesti kaikkien muiden kanssa luonnonvaroja. Tämä pätee meihin, mutta se pätee myös yhtä lailla tuleviin sukupolviin. Mielestäni tämä on oikeus, joka pitää sisällyttää perusihmisoikeuksiin, perusinhimillisiin oikeuksiin koska jos luonnonvarat ovat nyt jo rajallisia, se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy opetella käyttämään niitä, koska me olemme niistä riippuvaisia. Kaikki maat ovat niistä riippuvaisia, me olemme keskinään niistä riippuvaisia, eli meidän täytyy hallinnoida niitä konsensushengessä, niiden käyttöä. Me voisimme jokainen taata että jokaisella on yhdenvertaiset oikeudet hyödyntää ja hyötyä luonnonvaroista ja että kestävä tämä olisi taattu myös kestävästi. Tässä ajattelen nimenomaan tulevia sukupolvia. Ongelma on paljon laajempi ja yleisempi kuin mitä on täällä sanottu kappaleessa 94. Trattando molto di frequente cioè eh, la disciplina. Tämä johtuu siitä, että me käsittelemme ihan säännöllisesti näitä, näitä asioita silloin, kun me puhumme esimerkiksi kasvihuonekaasuista. Valitettavasti emme ole tästä asiasta päässeet vielä yksimielisyyteen. Minun mielestäni se johtuu ehkä siitä, että meillä ei ole samat peruslähtökohdat ja periaatteet yhdenvertaisuudesta. Jos me haluamme taata kaikille yhdenvertaiset oikeudet luonnonvarojen käytöstä ja niiden hyödyntämisestä, jos me käytämme ilmakehää, jos käytetään fossiilisia polttoainetta, fossiilista polttoainetta, niin mielestäni jos se tehdään kestävän kehityksen periaatteiden kannalta oikein. Niin silloin kunkin henkilön, jokaisen ihmisen kautta maailman pitäisi omata oikeus tonni per CO2 vuodessa. Eli tämä voisi olla semmoinen yksi luku per vuosi. Jokaisella pitäisi olla oikeus edes tähän ilmaiseksi. Tämä on vain esimerkki, jos me haluamme jonkunlaisen sovelluksen kestävän kehityksen periaatteesta. Se on äärimmäisen tärkeää. Eli jokaisella on samanlaiset yhtäläiset oikeudet. Ja sen pitäisi sen avulla me pääsisimme pois tästä Kööpenhaminan umpikujasta tai Bosnanin tai Balin umpikujasta. Ainakin toivon näin, että kankunista saadaan jotakin konkreettista, mutta minulla on jo omat epäilykseni sen suhteen. Koska me emme ole vielä ottaneet tätä yhdenvertaisuuslauseketta käyttöön. Haluaisin todellakin, että tämä yleinen tai yleismaailmallinen oikeus, jonka myötä taataan jokaiselle yhdenvertainen oikeudenmukainen pääsy luonnonvarojen käyttöön ja hyödyntämiseen, että tämä kirjattaisiin todella jonnekin, koska tässä olisi mukana myös velvollisuus käyttää luonnonvaroja kestävästi, kestävän kehityksen periaatteen kannalta. Tämä on yksi aspekteista. Me voisimme kehitellä tätä vielä pidemmälle, kehitellä oikeutta ja velvollisuuksia myös. Kiitos herra Brody, ja sitten Kim Nielsen. Merci, euh, Kiitos rouva Andrikiane tästä mietinnöstä ja työstä, erittäin tärkeästä työstä. Tämä on tärkeä. Minä luin sen englanninkielisenä, toivottavasti ehdin perehtyä siihen hyvin ranskankielisenä, jotta voisin tehdä ryhmäni kanssa työtä. Meillä on toivottavasti riittävästi aikaa tehdä tarkistuksia, niin kuin äsken jo sanoitte, vaikka paljon on jo sanottu. Me olemme monesta asiasta samaa mieltä. Mitä kollega äsken sanoi ekologisessa mielessä, en toista kaikkea sitä, mitä hän sanoi. Se on todella ongelma, jota olemme peräänkuuluttaneet jo vuosien ajan, mutta ottaisin mielelläni esille asioita, joita kollegat eivät vielä ole käsitelleet. Ensinnäkin ihan täsmällinen kohta. Tästä voin tehdä tarkistuksen kohdasta 57, jossa puhutaan surmista tai meidän pitäisi laajentaa tämä maiden kirjo, pitää, ei pidä foka- vai kohdentua joihinkin maihin. Entisistä kommunistimaista minä voi, voitaisiin mainita, niitä voitaisiin puhua esimerkiksi Ruandasta, koska vihreiden varapuheenjohtajamme Andre Ruizer on, sieltä on äskettäin murhattu. Voitaisiin siis laajentaa tätä maalistaa

Toinen kohta liittyy kappaleeseen tai kohtaan 15, jossa pyydätte jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan keskeiset kansainväliset eh, YK ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset. Voisimme tehdä tähän luetteloon pienen tarkistuksen tämä puitesopimus, joka koskettaa kansallisia vähemmistöjä ja Euroopan vähemmistö- ja aluekielten sopimus, alueellisten vähemmistökielten sopimus. Voisin tehdä myös muitakin sopimuksia, mutta haluaisin vielä palata viitata yhteen kohtaan, joka aika lailla järkytti minua. En todella tunne sen sisältöä hyvin, luin sen vain nopeasti, mutta siihen pitää todella palata kun puhutaan kappaleesta 31. Kun te käsittelette kysymystä Goldstonin raporttia tai mietintöä, en oikein ymmärrä, mitä se tarkoitti tai mitä te tarkoititte. Minä haluaisin sanoa kuitenkin, että teidän mietintönne kattaa ajanjakson, joka lähtee heinäkuulta 2008 vuoden 2009 loppuun loppuun. Eli minusta on aika lailla mahdotonta ajatella, että tässä ei puhuttaisi tästä äh, tapahtumasta, joka ei todella kestänyt kauan. Se oli vain 22 äh, päivää, jolloin Gaasan kaistaletta pommitettiin. Tämän ajanjakson lopulla voidin todeta, että 1450 palestiinalaista oli kuollut, pääasiassa siviilejä. Heidän joukossaan 410 lasta, 104 naista, 13 israelilaista kuolivat tässä, mutta he olivat enim, pääosin sotilaita. Ei tätä voi jättää huomioimatta tätä hyvin tärkeää tapahtumasarjaa, joka siis tapahtui Gatsassa. Tämä Goldstonen raportti on aivan keskeinen. Minä haluaisin sanoa myös, että meidän valiokuntamme pitäisi todella seurata, miten tämä Goldstonen raportti etenee, miten se jatkaa kulkuaan. Minä halusin tämän ehdottomasti sanoa, että tässä mielessä suullisen tarkistusehdotuksen tuonnempana te otitte myös esille tässä samassa kappaleessa kysymyksen äh, Itä-Jerusalemin miehitetyistä alueista myös noin 11 000 palestinalaista on yhä pidätettyinä Israelin vankiloissa, joista monet ovat alaikäisiä lapsia ei tätä saa unohtaa, tätä kysymystä. Ihmisoikeuskysymys koskettaa myös demokratioita. Sanotaan usein, että on kyse, äh, tämä on ainut demokraattinen maa tuolla alueella. No varsinkin ja juuri sen takia, kun se on demokratia, niin me voisimme odottaa vähän nopeammin tuloksia kun ajatellaan ihmisoikeuksien kunnioittamista. Halusin korostaa tätä. Meidän täytyy todella palata siihen tiukemmin. Toivon, että me on riittävästi määräaikaa, niin ryhmämme tulee varmasti tekemään pieniä tarkistusehdotuksia. Kiitos. Thank you, Mrs. Nielsen. Now I'd like to... Kiitos. Sitten kaksi puhujaa vielä, vielä Rova Gaala ja sen jälkeen vielä yksi. Thank you, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelisin sinua Laima. Tämä on hyvin kattava ja hyvä mietintö. Ja me tiedämme, miten vaikeaa on ottaa mukaan kaikki ydinkysymykset tällä, tässä asiassa, koska kenttä on niin laaja. On hyvä, jos me puhumme tästä ja tuomme esiin, mitä asioita pitäisi painottaa enemmän tai mahdollisesti vähemmän. Olen samaa mieltä tästä rakenteesta. Minusta sinä teit tässä hyvän valinnan. Ja myös se ratkaisu, millä tavalla sinä käsittelet näitä asioita. Tämä on mielestäni hyvä ja painottaisin sitä, miten tärkeä tämä alku on kaksi kolme neljä ja viisi, joissa pidetään kiinni sitä kaikkein tärkeimmästä asiasta – eli sitä, mitä on tapahtunut koko tällä sektorilla EU:ssa, ja että meillä on uusi institutionaalinen rakenne, meillä on ulkosuhdehallinto, ja koskapa meillä on tämä uusi ulkosuhdehallinto, se on oikeastaan myös velvoite heille käsitellä näitä asioita, ja meidän parlamenttina on vaadittava sitä hyvin vahvasti. Meidän on vaadittava sitä, että ihmisoikeuskysymykset ovat pohjana heidän työssään, kuten korkea edustaja Ashton lupasikin. Ja kuten kollegani Howitt sanoi, uudet rakenteen jäsenet, kaikki ne, jotka haluavat työskennellä tässä ulkosuhdehallinnossa, heidät olisi koulutettava oikeanlaisella tavalla niin, että he olisivat tietoisempia tehtävistään. Toisaalta on tärkeää, että te painotatte kuvailette selkeästi sitä, että tilanne on uusi. Sen jälkeen, kun EU on liittynyt ihmisoikeussopimukseen, meillä on, ähm, perus, ihmisoikeus, perus, äh, meillä on perusoikeuskirja, ja tämä on, tilanne on uusi, ja tämä äh, antaa meille uuden näkökulman. Minusta on tärkeää, että vaadimme, että jäsenvaltiot äh, allekirjoittavat muun muassa Euroopan neuvoston äh, sopimuksen ja meidän täytyy huomioida myös äh, YK-sopimukset, jotka liittyvät tähän, että me olemme osa tätä yleissopimusta. Haluaisin myös painottaa sitä, että EUn, YK on ihmiskomissaarivirasto virasto on äh, avannut äh, oman toimistonsa tänne Brysseliin, mikä on erittäin hyvä. On myös tärkeää, että käymme lävitse nämä tärkeimmät oikeudet, painotamme sitä, että ehdottomasti tuomitaan ja että tarvitaan sekä YK että EUn puolelta toimia äh, kieltää lapsisotilaat ja seksuaalinen väkivalta aseena – kuten Kongossa hiljattain tapahtui. Sen lisäksi tulen tekemään tarkistuksia kansallisista vähemmistöistä, koska ne ovat kaikkein haavoittuvimpia ryhmiä. Aina kun syntyy konflikteja, niin etniset ryhmät naisten ja lasten lisäksi ovat eh, kohteina helpoiten. Mielestäni tämä on hyvä mietintö ja onnittelut Laiva sinulle. Thank you very much. Kiitos Rova Gal. Seuraavaksi Rova Verja. Merci. Euh. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Puheenjohtaja Tar. Haluaisin minäkin sanoa, että olen hyvin pitkälle samaa mieltä kollegojen kanssa. Olen pahoillani siitä, että rouva Andrikien ei voinut puhua omalla äidinkielellään. Me täällä todella peräänkuulutamme ja yritämme viedä eteenpäin kulttuurin monimuotoisuutta, kielellistä monimuotoisuutta. Sanomme, että oman äidinkielen käyttö on keskeistä, jotta voi ilmaista itseään äidinkielen mahdollisuus puhua omalla kielellään on todella keskeistä, tärkeää, oleellista ja se kyllä, se pätee Euroopan parlamenttiin kuin ihan kenen tahansa muuhun Euroopan kansalaiseen. En puhu tässä kääntämisen välttämättömyydestä. Se on aika hämmästyttävää, että meillä ei ole mietintöä käännettynä omille kielillemme, enkä me voi työskennellä kunnollisissa olosuhteissa. Meille on annettu myös määräaja tarkistusten jättämiselle. Mielestäni tässä nyt ollaan kyllä vähän hyväksyttävyyden rajoilla. Vaikka tietysti tiedän, että virkamiesten ja kääntäjien työskentelysuhteet ja heidän aikarajansa ovat hyvinkin vaikeita, mutta en halua olla tässä mitenkään liian kärkäs valittamaan. Mutta kun on kyseessä todella tärkeä, tärkeä mietintö, niin tämä on kyllä aika lailla ensimmäinen kerta, kun puhutaan uudesta toimielinympäristöstä. Niin ja kun me aloimme lähdemme työstämään ja tutkimaan tätä mietintöä, niin niin kyllä meillä olisi pitänyt olla enemmän aikaa lukea sitä omilla kielillämme. No, tämän sanottuani olen hyvin paljolti samaa mieltä esittelijän kanssa. Yritän puhua nopeasti tai sanoa nopeasti tiivisti sanottavani, mutta minä en kyllä ehkä ja toisi niitä esille ihan samalla tavalla ihan muutama kysymys ja minä olen erittäin iloinen siitä, kuin, minkä painoarvon annoitte taloudelle ja sosiaalisille painopistealueille ja ongelmille todella pitää ja oikeuksille pitää todella puhua taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista, nimenomaan oikeuksista, koska mehän puhumme aika lailla yleisesti ottaen ihmisoikeuksista, mutta kun ne spesifioidaan, niin sen parempi. Eh, täällä on sanottu, että pitää ensin lakaista oman oven edestä roskat pois. Eh, kyllähän, eli, ja sitten vasta voidaan lähteä puhumaan yleisnäkemyksistä, mikä on ihmisoikeus. Mutta miten nämä asiat ryhmitellään tai jaotellaan, en palaa siihen, mitä on jo sanottu ehm, täällä kollegoiden toimesta. Haluaisin vain eh, ehkä luetella vähän mm, yhdessä, äh, yhdessä kimpussa jotakin asioita. On vähän valitettavaa, että emme pystyneet viittaamaan naapuruuspolitiikkaan. Mehän kävimme keskustelun tästä viime viikolla. Naapurus, naapuripolitiikka, se pitää sisällään kumppanuussopimukset, etuoikeutut kumppanuussopimukset, joita meillä on jo solmittu joidenkin maiden kanssa. Ihmisoikeustilannetta näissä maissa pitää katsoa aivan erityisen suurennuslasin läpi. Annan yhden esimerkin, en halua polemisoida, mitä tapahtuu Libyassa, sitä ei missään nimessä voi hyväksyä. Pitää antaa enemmän tilaa Pohjois-Afrikan maille, Masrek-maille, ei ainoastaan niille maille, joiden kanssa meillä on perinteistä kanssakäymistä. Meillä pitää olla yleinen kattava katsaus. Pitää myös tutkia Israelin harjoittamaa politiikkaa, kansalaisjärjestöjä, pitää Tunisian on politiikkaa, kun on kyse ihmisoikeustilanteesta. Kyllä meillä on aika paljon maita, voisimme tasapainottaa tässä suhteessa vähän lisää tätä mietintöä. On aika vaarallista antaa esimerkkejä, koska silloin kun annetaan esimerkkejä, niin silloin aivan välttämättä syntyy epätasapainoa. Täytyy tässäkin olla tarkkaavainen, erityisesti millä tavalla mainitaan näistä esimerkkejä hankkeesta. tässä nyt kuitenkin esimerkkinä puhuttiin naisten tilanteesta Afganistanissa, se on järkyttävä. Mutta valitettavasti on paljon paljon muita maita maailmassa, joiden tila, jossa naisten tilanne on aivan yhtä kauhistuttava ja järkyttävä kuin Afganistanissa. Eli millä tavalla esimerkkejä esitellään, miten ne tuodaan esille, niin täytyy miettiä, miten ne muotoillaan. Olen... Mm, no sanoisin näin. Minä olen ateisti. Olen, en kuulu mihinkään uskontokuntaan. Minä edustan tätä Ranskalla, Ranskassa hyvin vahvalle juurtunutta näkemystä. Kukin saa puoltaa omaa uskomustaan, omaa uskontoansa, mihin uskoo tai mihin ei usko. Minä puolustan ja puolan kaikkia niitä henkilöitä, joilla on omat uskonnolliset näkemyksensä, vakaumuksensa, jotka joutuvat ehkä syrjinnän kohteeksi tämän takia. Sillä ehdolla, että myös säilytetään tasapaino sen vapauden suhteen, että voi uskoa, mutta myös vapaus, että ei tarvitse uskoa tai ei halua uskoa mihinkään. Mutta meillä on jatkuvasti ihmisiä, jotka joutuvat syrjinnän kohteeksi sen takia, että he ovat sanoneet, puolueet, mihin he uskovat tai mihin he uskovat, ja varsinkin jos he sanovat, että he eivät usko mihinkään tai ainakaan mihinkään viralliseen uskontoon. Muutama sana terrorismista. En ole ihan samaa mieltä teidän näkemyksenne kanssa. Jos me ajattelemme terrorismin vastaista taistelua, niin kyllä siinäkin on paljon väärinkäyttöä. Nyt sitä, siitä ruvetaan puhumaan. Oikeus turvallisuuteen on perusoikeus, mutta sen myötä on pystytty edistymään. On pystytty edistämään joitakin asioita, jotka eivät ole hyväksyttävissä. Jos me puolamme ihmisoikeuksia, niin niitä pitää puoltaa kaikissa tilanteissa, kaikissa olosuhteissa, eikä antaa etusia jollekin toisen kustannukselle, kustannuksella taas tasapainon kustannuksella. Eli tässä nyt muutama esimerkki, miten näitä asioita voitaisiin esitellä. Rahoituskriisikin myös on, painaa hyvin paljon joissakin kohdissa. En ole ihan samaa mieltä tästä. Otan esimerkin EUsta. Iso-Britanniassa on miljoonia miljoonia puntia käytetty videovalvontakameroiden asentamiseksi koko Iso-Britannian alueelle. Mehän tiedämme, että kun me puhumme näistä asioista, niin eihän tämä ole mitään terrorismin vastaista taistelua se miellyttää, se rauhoittaa väestöä, sen myötä voidaan silloin tällöin löytää jotakin syyllisiä, mutta eihän se mitenkään lisää turvallisuutta kansalaisille. Ehkä rahaa voitaisiin käyttää joskus paremmin, tehokkaammin ja samalla suojella kansalaisia. Minä myös toivon, että ottaisimme huomioon EUn maahanmuuttopolitiikan seuraukset. Ihan hyvä sanoa, että pestään ensin likapyykki kotona, lakaistaan oman oven edestä, mutta emme voi lähettää siirtolaisia omiin maihinsa ihan missä olosuhteissa tahansa. Puhun tässä äsken Libyasta, mutta meidän täytyy myös miettiä, mitä tapahtuu sitten jälkeenpäin. Meidän täytyy tässäkin painottaa vähän enemmän tätä asiaa. Sitten kolme pientä asiaa vielä Iranista. Te puhuitte eh, alaikäisistä rikollisista, ei-rikollisista. He ovat alaikäisiä tuomittuja. Unohdin nyt tämän esimerkin nimen. Nuori alanikäinen, joka tuomittiin Sodomiasta 16 vuodeksi. Ei tiedetä todella, mitä tapahtui. Mielestäni tässä oli kyse rikollisesta. Jos tuomitaan kuolemaan alaikäinen, se on todella kestämätön tilanne alaikäisten kuolemantuomio on todella jotakin kestämätöntä ja järkyttävää. Saharov-palkinnosta viime vuonna. Se oli erityisen mielenkiintoinen prosessi. Yksi henkilöistä, joille Saharov-palkinto myönnettiin, on vangittu sittemmin välittömästi, äh, lähes välittömästi sen jälkeen. Ei voida sanoa, että Euroopan parlamentti on tehnyt paljon hänen vapauttamisekseen. Se on valitettavaa. Ihan viimeinen asia, sitten lopetan rouva puheenjohtaja. Jos me annamme yhtä paljon painoarvoa yhteistyölle Euroopan neuvoston kanssa, niin kuin te sanoitte, se on ihan hyvä asia, olen samaa mieltä, mutta eh, me myös haluamme olla yhteistyössä YK kanssa. Meidän toi, täytyy toimia näillä kahdella akselilla ja säilyttää tasapaino. Anteeksi, että olin näin luolassanainen. No, I don't think you were more, at all more generous in your comment. En siis ole sitä mieltä, että puhuitte itse asiassa kauempaa kuin kolleganne, mutta aika ongelma on, koska meillä on täällä Länsi-Balkanin edustajat. Ensin Rova Hinmen esille puheenvuoro sitten komissiolle ja sen jälkeen esittelijälle. Kiitos Rova puheenjohtaja. Yritän puhua no, hyvin lyhyesti ja nopeasti ja haluan onnitella esittelijää hänen loistavasta mietinnöstä. Se on kohdentanut erittäin positiivisesti niitä asioita, en halu, mistä olen mistä olen pitänyt kiinni. En halua olla kriittinen, mutta jos olen kriittinen, niin se on rakentavaa, koska se mitä me teemme, me haluaisimme rakentaa paljon paremman maailman, jossa noudatetaan ihmisoikeuksia. Se ei aina ole asianlaita. Onnittelen häntä erityisesti siitä kappaleesta, jossa puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja minä uskon, että me olemme hyvässä asemassa puhumaan siitä mutta siinä pitäisi korostaa enemmän monien maiden asemasta Euroopassa. Vaikka meillä on kulttuurilliset, uskonnolliset syyt, niin monet naiset elävät vielä jonkinlaisessa orjuudessa. Ja me tiedämme usein nuoria naisia meidän omissa maissamme. Nuoret naiset joutuvat murhatuiksi, koska ovat vaihtaneet, muuttaneet elämäntyyliään. Tämä on erittäin tärkeää, että mainitsemme ne kansalaisjärjestöt, jotka tekevät työtä taistellakseen näiden naisten puolesta, kun he pyrkivät pääsemään pois tästä perheyhteisöstä, jossa elävät jonkinlaisessa orjuudessa ja jatkuvan pelon vallassa. Toinen kappale, joka minua kiinnostaa erityisesti, on se, kun jossa puhutaan ihmisoikeuksista ja terrorismin vastaisesta taistelusta. Onnittelen esittelijää, että antoi sille näin paljon painoarvoa, koska se voi koskettaa meitä kaikkia. Haluaisin kuitenkin kommentoida, että aina kun puhutaan terrorismosta, ja, puhutaan, ja se kytketään ihmisoikeuksiin, niin silloin se sanotaan vähän halveksuen tai aliarvostaen, koska me puhumme usein hyökkääjästä, me puhumme terrorista, terroristista hyökkääjästä, mutta ei usein puhuta tai unohdetaan uhri. Pitää, pitää myös puhua terrorismin vastaisesta taistelusta, myös puhuttaisiin uhrien oikeudesta, terrorismin uhrien oikeudesta. Tämä unohtuu liian usein. Minä yritän tästä laatia karttaa Euroopasta terrorismin, vasta, terrorismin kohdistuneen uhrien kartasta. On tärkeää eh, mainita hallitukset, jotka tekevät yhteistyötä kansainvälisten terrorismi liikkeiden kanssa, koska meidän täytyy tietää, että näin on myös meidän maissamme. Me tiedämme, mitkä ovat rahoittajat ja meidän pitäisi myös muistaa, että on tärkeää mainita Kuuba. Ja yhtenä esimerkkinä on erittäin hyvä, että monet, monet kuubalaiset vangit ovat joutuneet lähtemään maanpakoon päästäkseen vapaaksi. On tärkeää, että tämä mainitaan, mutta meidän täytyy myös jatkossakin tätä muistuttaa, toimia, että saamme kaikki mielipidevangit vapaiksi. Mutta haluan vielä kerran onnitella teitä loistavasta mietinnöstä. Kiitos Rova Jimenez. Sitten herra Tiimans komissiosta. Very briefly, please. hyvin lyhyesti, olkaa Yes, I will try to be brief. Kiitos, yritän olla lyhykäinen. Ensinnäkin haluaisin komission nimissä kiittää edustaja Andri Kiine erittäin hyvin rakennetusta mietinnöstä, joka on myös hyvin kattava. Haluaisin painottaa sitä, mitä edustaja Hauit myös sanoi. Useita vuosia jo parlamentti oikeutetusti käyttää tätä mietintöä valvontavaltansa parantamiseksi ja eh, tehdäkseen muut toimielimet vastuulliseksi siitä, mitä he tekevät ja mitä he eivät tee ihmisoikeuden eh, alalla. Muutama eh, kommentti. Kohta 12, jossa puhutaan maakohtaisesti arvioinneista. Me olemme tässä siirtymässä siihen suuntaan, että neuvoston työryhmässä ensi viikolla puhutaan siitä, millä tavalla eh, jatkossa tehdä yksittäisten, yksittäisiä maakohtaisia raportteja ihmisoikeuksien alalla. Ja ensi viikolla käynnistämme myös eh, tällaisen eh, pilotti projektin pilottimaita tämän järjestämiseksi. Mitä sitten tulee tästä arvioinnista ja äh, benchmarkeista, mittareista? Herra Hauit valitti sitä, että me EUn toimielimet eivät vieläkään ole laatineet kunnollisia mittareita ja parametreja, jotta voitaisiin mitata menestys, menestyksen puute, ihmisoikeustoimissa. Olette täysin tietoinen, miten tärkeää on tehdä tällaisia mittareita. Se on todella, todella hankalaa. Tämän sanottuani me, Euroopan komissio, me toteutimme hiljattain laajan ihmisoikeuspolitiikan arvioinnin ja otimme mukaan myös näihin liittyvät taloudelliset instrumentit. Ja jos kaikki menee oikein, jos kaikki on kunnossa – niin olettaisin, että ensi vuoden kesällä se sitten voidaan julkaista. Tämä olisi hyvä mahdollisuus silloin palata tähän benchmark-kysymykseen. Mitä tulee kohtaan 54, ihmisoikeuksien taistelijat, emme ole täysin nyt ymmärtäneet tämän kohdan muotoilua. Mitä te tarkoitatte tällä intensiivisellä yhteistyömenetelmällä? Emmekä me ymmärrä tätä viimeistä riviä, että meillä pitäisi olla jonkinnäköinen tällainen näiden suuntaviivojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden mittaus. Ehkäpä tätä pitäisi hieman selkeyttää, mitä tällä tarkoitetaan. Samassa kohdassa voisin kertoa myös, että komissio on tällaisia äh, ilmoittautumispisteitä ihmisoikeustaistelijoille esimerkiksi äh, jäsenvaltioiden edustustoissa kolmansissa maissa kohta 59, jossa puhutaan ihmisoikeuksista ei EU-maiden kanssa, joilla EU-mailla, joiden kanssa EU-mailla on kauppasuhteita. Olettaisin, että te viittaatte mahdollisiin ähm, vaikutusten arviointeihin, kauppasopimusten vaikutusarvioihin, jotka tällä hetkellä nämä vaikutusarviot ovat äh, rajallisia ne koskevat esimerkiksi vain ympäristövaikutusarviointeja, mutta että tätä laajennettaisiin. Tämä, saa, tämä voitaisiin minusta tässä ottaa hieman selkeämmin esiin. Ja sitten viimeinen asia, rouva puheenjohtaja, kohta 76. Tämä on kohta, jota ehkäpä tarkastellaan parlamentin puolelta hieman eri tavalla kuin me neuvosto ja komissio. Se, että, ei, että olette pettyneet siihen, että ei ole tarpeeksi saatu edistettyä vuoropuhelua ja konsultaatioita. No, yleensä odotetaan, että tällaiset vuoropuhelut johtaisivat nopeisiin tuloksiin. Se ei ole niin, vaan tämä on tällainen keskipitkän aikavälin toimenpide, jolla pyritään muuttamaan ihmisten asenteita. Ja olemme toki saaneet aikaan tässäkin edistysaskelia. Joten tämä on asia, jota voisimme käsitellä hieman yksityiskohtaisemmin toisessa yhteydessä. Mutta toki se on parlamentin oikeus puhua yleisellä tasolla siitä, että olette pettyneitä tämän tällaisen puutteesta. Pyydän anteeksi, meillä on aika pula lopettakaa. Meillä tulee kansalaisyhteiskuntaan, niin meillä on ihmisoikeusseminaareita enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Niitä järjestetään useasti kolmansien maiden kanssa. Ja viimeinen huomio liittyen henkilökunnan koulutukseen. Me olemme kouluttaneet satoja, satoja virkamiehiä viimeisten vuosien aikana ihmisoikeuskysymyksistä. Meillä on myös tällaisia erityisiä koulutuksia kolme neljä kertaa vuodessa mutta tulemme jatkossa edustustojen henkilökuntaa kouluttamaan. Joten tähän haluan päättää puheenvuoroni ja esittää vielä arvostukseni edustaja Andri Kienelle tästä erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Kiitos komissiolle. Ja nyt olen varma, että esittelijä on huomannut, että arvostamme hänen tapansa rakenteellisesti esittää tämä asia mietintö, mutta päähuolenaiheet, jotka itse olen todennut, on se, että tässä pitäisi olla paremmin harkittu tasapaino, mitä yksittäisten maiden mainitsemiseen tulee. Herra Brody ja Rova Kimniessä mainitsivat sen, että on otettava huomioon myös ympäristö ja varmasti esittelijä on itse puhuessaan ilmastonmuutoksesta tästä ottanut tämän huomioon. E, vähemmistöt, kansainvälinen rikostuomioistuin, se, että kiinnitetään huomiota Pohjois-Afrikkaan, lähi ja katsotaan sitten sitä, millä tavalla parlamentti on Goldstonein raportista muodostunut kantansa olisi avuksi. Mitä tulee siirtolaisuuteen, maahanmuuttoon, siis sen kaikkea sellaisissa tapauksissa, joissa EU ei itse vastaa omia sitoumuksiaan. Ja olen varma, että voimme tässä esittelijän kanssa saada vielä paremman tuloksen kuin tämä mietintöluonnos on. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Ensiksi on sanottava, että olen tässä näin toipumassa valtavasta sekamelskasta ja kun silloin kun on esitettävä mietintönsä ja käytettävä sitten englantia, niin odotin ainakin, että tänään meillä olisi ollut joku, joka olisi eh, tulkannut Liettuasta, joten pyydän anteeksi sitä, että en ehkä ollut kovinkaan selkeä, kun alussa puhuin. Kiitos joka ikiselle kommenteistanne ja olen pannut muistiin kaikki, mitä sanoitte. Richard, kiitos sinun hyvistä sanoistasi, mutta kun olet ollut jo aika kauan tämän alivaliokunnan jäsen, mitä ihmisoikeusvuoropuheluun tulee, ISP 2 Plus-järjestelmä, talouskriisi ja kaikki tämmöiset, nehän monet kollegat ovat maininneet. Ja sitten muuttoliike, terrorismi – uhrien oikeudet, väkivalta, joka kohdistuu naisiin, sehän oli mainittu, ja samoin myös luonnonvarat. Ja toivon, että löydetään hyvä kompromissi niin, että voidaan nämä asiat kaikki käsitellä mietinnössä. Ja yritän olla niin kattava kuin mahdollista. Tämä on minun mietintöni, mutta tässähän on kysymys Euroopan parlamentin päätöslausemasta, eli yhteisestä mietinnöstäni, mietinnöstämme. Ja lopuksi toivon, että puheenjohtaja ehdottaa jonkun muun päivämäärän tarkistusten jättämiselle. Ja hyvin lyhyt informaatio. Meillä on pyöreän pöydän keskustelu kansalaisjärjestöjen kanssa, siis eri kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa ensi viikolla tiistaina kello 13.30. Siis tämä tullaan, tästä tullaan tiedottamaan lähipäivinä. Ne, jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat kuunnella kansalaisjärjestöjä, olette erittäin tervetulleita kello 13.30 ja myös tietysti komission jäsentä haluan kiittää hänen kommenteistaan. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Nyt ollaan sitten keskusteltu teidän tyytymättömyydestänne, joka koskee näitä määräaikoja. Haluaisin sanoa, että meidän tarkoituksemme on käydä pääkeskustelu ihmisoikeuksista ja muista asioista joulukuun täysistunnossa, mutta haluan olla kuitenkin hyvin avoin esittelijän poliittinen ryhmä. Siltä meni kauan ennen kuin siitä päätettiin esittelijästä, joten tämän prosessin alun menetimme. Ja voisimme siirtää tätä määräaikaa viikolla joillakin ehdoilla. Jos hyväksytte, että tarkistuksia voi esittää englanniksi tai ranskaksi, niin silloin voimme siirtää tai pidentää tätä aikaa kello 12.14. lokakuuta ja se merkitsee yhtä lisäviikkoa. Parempaa tarjousta en voi antaa, joten joko tai. Ja tämä on ainoa tapa, jolla voimme tosiaan ehtiä joulukuun täysistuntoon mietin, saada mietinnön sinne. Herra Howitt. Haluaisin vain tukea tässä muita kieliryhmiä. Olettaen, että on myös muita jäseniä, jotka haluaisivat esittää tarkistuksia omilla äidinkielellään, he voivat sen tehdä ensi perjantaihin asti, jos näin on. Koska ajattelen ainakin tässä minun ryhmäni henkilöjä, jotka eivät kykene englanniksi tai ranskaksi niitä tehdä. Kiitos. Tämä on mielestäni hyvä kompromissi vaikeahkossa tilanteessa. Ne, jotka haluavat käyttää muita kieliä tarkistuksissa, voivat jättää alkuperäisen aikataulun mukaan tarkistuksensa kello 12.70 tai sitten englanniksi ranskaksi 14. lokakuuta. Minä olen ranskalainen ja se sopii minulle hyvin, mutta eihän tämä ole mahdollista antaa kaikille, eikä pitäisi antaa samat työskentelyolosuhteet. Eihän tämä nyt ole mitenkään laitaa tämmöiset työskentelyolosuhteet. Tämä on aika skandaalinomaista. Ainoa ehdotus, jonka voin täällä tehdä, on se, että otan tämän asian esiin tai otan sen laajennetun byron kokouksessa kello 14 ja katson vahvistammeko tämän, mutta tässä en voi parempaa ehdotusta tarjosta tehdä ja herra Hauithan on hyvin viisaasti täydentänyt tätä, joten vahvistamme tämän laajennetussa byrossa nyt. Minulle on myös kerrottu, että koska meillä on kokous kello 14, niin tulkit lopettavat kello 12.30 ja ymmärrämme, että he tarvitsevat tauon, joten minun on pyydettävä anteeksi kaikilta siitä, että sen sijaan, että käsittäisimme rekom aloitteeseen tunnin. Sehän on erittäin tärkeää ja Euroopan parlamentti haluaa tukea sitä. Meillä on ainoastaan puoli tuntia mutta varmasti ymmärrätte, että meidän on, tämä on, ja varmasti kaikki puhujat voivat ottaa puheajassaan huomiota, tämän huomioon niin, että meidän ei pidä tällä tavalla vähentää puhujien lukumäärää. Haluaisin kiittää herra Kukan ja kollega alivaliokunnan jäsentä, joka on kiinnittänyt huomiomme Rekom-aloitteeseen ja sen tavoitteisiin. Se on lyhenne alueellisesta totuuskomiteasta, joka yrittää selvittää totuuden sotarikoksista ja muista vakavista ihmisoikeuksien rikkomuksista edellis, entisessä Jugoslaviassa. Haluaisin kiittää myös herra Mirelliä laajentumispääosastosta yhteyksistään parlamenttiin ja siitä, että tosiaan olemme saaneet tämän tärkeän aloitteen tavoite, mikäli en ole väärässä, on se, että sota entisissä Jugoslavian maissa johti satoihin tuhansiin kuolemantapauksiin ja yli kahteen miljoonaan sisäiseen pakolaiseen. Yhä on suuri joukko kadonneita, hävinneitä, ja se on tietysti heidän lähimmäisilleen suuri tragedia. On vielä sotarikollisia vapaalla jalalla Srebrenis, Nitsan kansanmurhana on yksi tällainen asia. Ja sitten on kysymys siitä, että onko poliittinen eliitti eh, tekemässä, ponnistelemassa tosiaan saadakseen aikaan sovinnon maissa. Se on ratkaiseva kysymys. Haluaisimme tosiaan antaa hyvin suuren tilan tälle aloitteelle – joka herra kukaan, herra kukanhan on Albanian suhteista vasta, Albanian, Bosnia, Herzegovinan, Serbia, Montenegro ja Kosovon äh, vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikille siitä, että olette täällä ja kiitos myös siellä kukaan. Meillä on suuri joukko viereitä, jotka osallistuvat pyöreän pöydän keskusteluun, joka tapahtuu valiokunnan kokouksen ulkopuolella. Joten haluaisin, että herra kukaan olisi puheenjohtajana tässä puolen tunnin pituisessa keskustelussa. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo myös toivottaa tervetulleeksi arvo, arvoisat vieraamme Rekom-aloitteesta. Ja koska meillä on rajallisesti aikaa, niin haluaisin esittää omat kommenttini hyvin lyhyesti niin, että voisin antaa heille enemmän aikaa. Ensiksi haluaisin todella toivottaa heidät hyvin vilpittömästi tervetulo, tervetulleeksi että se, että löysitte tien Brysseliin, niin se ei ole kovinkaan helppo, jos ajatellaan äh, virkamatkoja esimerkiksi Brysseliin ymmärrän, että mitä eri liikennekatkoihin on tullut, niin teillä on ollut tosiaan hyvin rankka matka, kun olette tulleet tänne, joten todella tervetuloa. Ja kuten te näette, niin tunnin sijasta teillä on puoli tuntia, joten elämä Brysselissä ei ole yhtään sen helpompi kuin tie tänne. Joten kuten rouva puheenjohtaja sanoi, sanoi tästä aloitteen agendasta, tämä on pitkä nimi, mutta se itse asiassa määrittelee ja kuvaa tätä aloitetta mielestäni hyvin asiallisesti. Haluaisin korostaa tämän aloitteen edustavuutta, koska siinä se ovat melkein kaikki alueen maat edustettuina. Ja se osoittaa mielestäni niiden tahtoa tehdä yhteistyötä tässä erittäin arkaluontoisessa näissä erittäin arkaluontoisissa asioissa. Myös mitä tulee kansainväliseen asiayhteyteen on erittäin tärkeää, koska tässähän on kysymys sellaisesta tärkeästä aloitteesta, jossa tavallaan oikeusjärjestelmään siirtymävaiheessa, eli se, että sovitteluprosessi on aloitettu, niin sitähän voidaan verrata esimerkiksi Etelä-Afrikan sovintokomissioon. Rekom on hyvin suuri ei-hallitusten alaisten järjestöjen liittouma, ja siinähän on kysymys virallisesta ja riippumattomasta komissiosta, joka käsittelisi entisen Jugoslavian maiden asioita. Toivon, että me tänään käynnistämme vuoropuhelun täällä Brys- Brysselissä, ja jota seuraisivat sitten muut sellaiset tapahtumat, jotka johtavat siihen tavoitteeseen, jonka olette asettaneet itsellenne. Alueellinen fokus tässä aloitteessa haluaisin korostaa sitä myös, että se on erittäin tärkeä. Jos ajatellaan näiden rikollis, rikosten luontoa, niin sehän on, luonnetta sehän on erittäin alueellinen. Siksi on vaikea tietysti käsitellä näitä yksittäisissä maissa. Toinen tärkeä asia on se, että tunnistetaan yksittäiset rikolliset niin, että ei yleistetä näitä rikoksia, eikä liioin syytöksiä koskemaan kokonaisia kansakuntia. Tässähän on kysymys hyvin arkaluontoisesta asiasta, joten mielestäni Rekom on sellainen ainutlaatuinen ruohonjuuritason prosessi läntisen Balkanin maissa, ja se ansaitsee mielestäni Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vahvan ja täyden pitkän aikavälin tuen. Kun olen sanonut tämän, niin ajattelin antaa puheenvuoron arvoisille vieraillemme ja haluaisin pyytää tosiaan, että ymmärrätte tilanteen, joka meillä on. Eli mahdollisimman lyhyt puheenvuoro, jos voitte käyttää kaksi minuuttia. Jos aiot jos ylitätte tämän puheajan, niin en aio olla mikään herrasmies silloin, vaan aion käyttää tätä nuijaa, en heittääkseni sillä teitä, mutta osoittaakseni sen, että olette täyttäneet aikanne. Ensiksi haluaisin pyytää Natasha Kanditsia Humanitarian Law Centerista Serbiasta käyttämään puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kiittää teitä ja Rova Hautalaa, herra Kukania ja herra Mirel. Kiitos myös tästä hienosta aloitteesta voida esittää meidän Rekom-aloitteemme. Rekom-aloite on paikallinen vastaus paikalliseen tarpeeseen kohdata menneisyytemme. Meidän aloitteemme on pyrkimys vastata mahdollisuuteen, mitä ictv tulee, niin tosiaan kohdata totuus, mitä tulee entiseen Jugoslaviaan. Me kaikki tiedämme, että siis me keskitymme syyllisiin tai niihin, jotka ovat syyllistyneet näihin tekoihin. Silloin kun kysymys on sotarikollisuudesta, ja kun, niin on aina kysymys myös politiikasta ja kansallisista poliittisesta ja kansallisesta ulottuvuudesta, kun haluamme mitä tähän aloitteeseen tulee, niin me haluamme päästä subjektiivisista rajoista. Haluamme kehittää solidaarisuutta Jugoslavian, entisen Jugoslavian kansoissa. Ja me haluamme tosiaan tuoda esiin sitoumuksenne ja alueellist, yhdessä alueellisten toimielinten kanssa. Ja haluaisimme kiittää tosiaan tästä upeasta tilanteesta voida esittää hankkeemme Euroopan parlamentille. Kiitos. Kiitos puheenvuorostanne ja myös siitä, että ymmärrätte tosiaan meidän aikatilanteemme. Seuraava puhuja on rouva Vesna Teselic dokumenta järjestöstä Kroatiasta. Kiitos. Me olemme todellakin iloisia siitä tuesta, mitä me olemme teiltä saaneet tähän mennessä ja toivon mukaan jatkossakin voitte meitä vielä tukea. Ja se tuki, mitä me saamme tällä alueella, laajenee koko ajan. Meillä on yli 900 järjestöä ja eh, henkilöä eh, mukana. Järjestöt, jotka käsittelevät eh, ihmisoikeuskysymyksiä, ovat käynnistäneet tämän koko projektin. Meillä on jäseniä myös, jotka tulevat kadonneiden järjestöistä, vangittujen, vankileireissä olleiden naisten järjestöjä. Ja myös eri uskonnollisia yhteisöjä. Me olemme saaneet tukea myös presidentiltä, Kroatian presidentiltä Josipovitsilta ja Serbian presidentiltä Kadicilta. Me puhumme eri hallitusten, poliittisten puolueiden ja tahojen kanssa sen vuoksi, että tämä on tärkeä aika Me valmistelemme seitsemättä foorumia Zagrebissa ja Sarajevossa. Ja odotamme parlamenteilta maistamme tukea. Ja ensimmäinen heinäkuuta ensi vuonna aloitteemme esitellään hallituksille, parlamenteille ja presidenteille niin että he voivat sitten perustaa tämän komission tai komitean. Me olemme puhuneet tästä vuodesta 2006 lähtien, mutta tämän vain hallitukset ja viranomaiset parlamentit voivat perustaa tämän komission. He tulevat tekemään kansainvälisen sopimuksen tämän komission perustamisesta me puhumme säännöistä, jota me olemme juuri laatimassa, jossa määritellään, ketkä ovat jäseniä. Ja siinä määritellään organisaation rakenne. Meillä on pieniä tapaamisia, konsultointeja joihin osallistuu 30-70 henkilöä tai sitten on isompiakin kokouksia parisadan hengen. Kiitokset tuestanne. Thank you very much. And now I give... Kiitos seuraavaksi puheenvuoroa Rova Genana Karu Druskolle Bosnia-Herzegovian toimittajaliitosta, eli Bosnia-Herzegovinasta. Haški tribunal je uradio zaista puno posla. Nacionalni sud... Tässä on kysymys, siis rikostuomioistuinhan tekee hyvin suuren osan tästä työstä, mutta Bosnia-Herzegovinassa oli niin paljon sotarikollisuutta, että tuomioistuimet eivät yksinkertaisesti pysty hoitamaan joka ikistä yksittäistä tapausta ja toteamaan sitä, mitä itse asiassa tapahtui voidaan myös saada, ainoastaan saada aikaan tuomioistuimen totuus. Ja kuitenkin me tarvitsemme hyvin kattavaa tietoa, jotta voisimme tosiaan katsoa menneisyyttä silmästä silmään. Bosnia-Herzegovina ei pysty tekemään tätä yksin ilman faktatietoa Zagrebista, Belgradista, siis jos ajatellaan sitä, mitä tapahtui Bosniassa sodan aikana – Meillä ei ole kaikkia faktatietoja, vaan meillä on edessämme myös esimerkiksi lokakuun vaalit ja se, mikä saattaisi olla myös Bosnia-Herzegovinassa ongelma, on se, että me yhä kiellämme, että rikollisuutta on ollut. Esimerkiksi Republika Serskan Pääministeri sanoi, että Srebrenicassa ei tapahtunut kansanmurhaa, joten me tarvitsemme paljon voimia, jotta voisimme tässä saada kaikkien osapuolten tuen. Kiitos ja nyt seuraavaksi sitten herra Surbin Music vankien eh, yhdistyksestä Prijedor 92 Bosnia-Herzegovina. Sitten Sudbin, eh, ja Niin, minä eh, puhun vankien järjestön nimissä, jossa henkiin jääneet pahimmista vankileireistä toisen vuoden jälkeen ovat osallisena. En puhu niinkään tästä aloitteesta, vaan tästä tarpeesta. Se, mitä tälle haluaisin kertoa, on, on että mitä Meillä on tapahtunut kansanmurha. Se oli kuoleman tehdas. Se oli se, mitä kaikkea siellä tapahtui, Meillä on, se, alueella oli useita vankileirejä, keskitysleirejä. Joten haluaisin sanoa Euroopan parlamentilla, että Bosnia, Herzegovinassa nämä asiat ovat vielä pinnalla. Minä istuin alaikäisenä Äh, keskitysleirillä. Mutta mitään ei ole tapahtunut Bosnia-Herzegovinassa. Viimeisin etnisen puhdistuksen tapaus, äh, sitä ei ole kauan, sinne tarvitaan alueellisia toimia niin, että voitaisiin kohdata menneisyys, oli se sitten miten tuskaista tahansa. Joten äh, edustaja Kukan Toivon, että te voitte todellakin tukea meitä. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro Rova Daliborka Uljarevitsille Center for Civic Educationista Montenegrosta. Kiitos ja kiitos myös tästä mahdollisuudesta puhua Euroopan parlamentissa tästä Rekom-aloitteesta ja siitä tuesta, jonka olette antaneet. Tämä tietysti rohkaisee meitä jatkamaan sitä, että me tosiaan katsomme niitä haasteita, joita edessämme on. Mitä tulee tähän hyvin kunnianhimoiseen ja vaativaan tehtävään, eli rekomiin, niin olemme jo alkaneet sieltä määritellä tai nähdä joitakin hyvin tärkeitä menestyksiä. Montenegrossa itse asiassa emme ole joutuneet kovin, eh, meillä ei ole esityslistallamme ollut tätä menneisyyttä, eli kahta mennyttä vuosikymmentä. Eh, tämä Rekom-aloite osoittaa sen, että alueellinen lähestymistapa tähän asiaan on ainoa tapa edetä. Ja toisaalta meillä on myös Montenegron parlamentin tuki, kaikki parlamentin eri ryhmittyvät ovat tukeneet tämän, tätä aloitetta, ja se mielestämme on kaikkein tärkeintä tosiaan pantaessa täytäntöön rekomia. Ja toivon, että teidän avullanne ja kehittämällä tätä ja sen poliittisen, ja, ja, sais, ja poliittisen tuen avulla, jota saamme muista maista, voimme kehittää tätä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi pyydän, että herra Dragan Pjevac, kadonneiden ja tapettujen perheiden liitosta, Krajinasta, Serbiasta. Niin, meidän olen iloinen siitä, että te kuuntelette meitä tässä vaikeassa asiassa. Uhrit tukevat tätä Rekom-aloitetta. Me pidämme sitä välttämättömänä. Haluaisin kertoa, että äitini, joka murhattiin 66-vuotiaana, hän usein sanoi, että kuuro kieltäytyy kuulemasta. Ja Serbiassa ja Kroatiassa on ollut vaikeuksia löytää ihmisiä kuuntelemaan näitä asioita. Ja vaikka he kuuntelisivatkin, niin he kuuntelevat vain vääriä uhreja. Ja sen vuoksi kiitän teitä siitä, että teillä on kärsivällisyyttä kuulla meitä. Tällainen aloite ja tällaiset keskustelut, kiitos niiden Eh, minä tulin Euroopan parlamenttiin ennen kuin minua on kuultu Serbian tai Kroatian parlamentissa. Kiitos herra Pievac ja sitten Svetlana Vukovic, Center for Responsible Democracy Luna, Rudo Bosnia-Herzegovinasta. Haluaisin kiittää teitä siitä, että saimme mahdollisuuden esittää aloitteemme – Minun yhdistykseni on Rekom-koalition jäsen, ja siis tämä on sellainen aloite, jonka tarkoituksena on saada aikaan paikallinen komissio, totuuskomissio joka tutkisi hyvin vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, kuluneen viidento, siis joita on tapahtunut kuluneen 15 vuoden aikana. Hyvin monet maamme ovat suhtautuneet etnisesti ja kansallisesti näihin komissioihin ja Tämä työ ei ole tuottanut tarpeeksi tuloksia. On tietysti tärkeää, että on kansallisia strategioita. Niitä tarvitaan, mutta ne eivät ole riittäviä. Siksi alueellinen lähestymistapa on erittäin tärkeä. Kiitos. Seuraavaksi herra Gordon Bosanac, Center for Peace and Democracy Kroatiasta. Kiitokset, herra Kukan. Me olemme kuulleet monia tärkeitä argumentteja siitä, miksi Rekom on tärkeä Länsi-Balkanin ihmisille. Sen vuoksi haluaisin kertoa, miten tärkeä Rekom on ei ainoastaan Länsi-Balkanin ihmisille, vaan myös Euroopan unionin kansalaisille. Koko laajentumisprosessi, joka on nyt käynnissä Länsi-Balkanilla, on se on käynnissä myöhemmin, enemmän tai myöhemmin ne maat, jotka ihan hiljattain ovat kokeneet hyvin pahoja äh, tapahtumia, ovatkin unionin jäsenvaltiot. Ja sen vuoksi äh, me tarvitsemme apua demokratisoitumisprosessiin. No miksi minä sanon, että tämä on tärkeää EUn jäsenvaltioille? Siksi, että ennemmin tai myöhemmin Euroopan unionin kansalaiset joutuvat kohtamaan Balkanin eh, uhrit. Näistä ihmisistä tulee myös eurooppalaisia. Tosiasia on, että näiden maiden liittymisen jälkeen eu ei ainoastaan näistä uhreista tule Euroopan unionin eh, kansalaisia, vaan myös eh, sotarikollisistakin tulee sen vuoksi, että oikeudelliset laitokset meidän kotimaissamme eivät kykene heitä tuomitsemaan ajoissa. Mitä tulee Balkanin konfliktien historiaan, se ei ole ainoastaan Balkanin maiden historiaa. Kun nämä maat liittyvät unioniin, tästä tulee myös Euroopan unionin historiaa. Ja meidän täytyy kyetä puhumaan tästä konfliktista ja historiasta, ja me tarvitsemme siitä faktoja. Ja sen vuoksi Rekon tulee tukemaan tätä, koska se tulee keräämään faktoja siitä, mitä tapahtuu, ja sitten me voimme yhdessä kirjoittaa EUn historiaa. Sen vuoksi on minusta tärkeää juuri nyt, että tämä aloite tulee myös näiden maiden parlamentteihin. Tämä on tärkeää, että me saamme teiltä poliittista tukea. Thank you very much for your statement. Kiitos. Ja sitten viimeinen puhuja vieraistamme Avni Melenitsa 22. toukokuuta liitosta Kosovosta. Haluaisin kiittää kaikkia mahdollisuudesta puhua. Olen Milenitsa perheestä Bustriasta. Tulen sellaisesta maasta, joka on juuri päässyt eroon tällaisesta konfliktitilanteesta, jossa on ollut paljon sodan uhreja. Tämä, siis tässä 22. toukokuuta oli erittäin, vuonna 1999 oli erittäin huono päivä kansalaisillemme. Monet kansalaiset omassa kaupungissani ovat kadonneet ja ovat vielä kadoksissa. Ja sodan uhrina sanoisin, että halusin sanoa, miksi meidän mielestämme tämä alueellinen aloite on erittäin hyvä ja myönteinen sodan uhreille. Yksi argumenteista sen puolesta on, että on tärkeää yrittää löytää nämä kadonneiden ruumiit, koska tiedämme, että ihmisiä on murhattu Kosovossa ja heidän ruumiinsa saattavat olla koko Balkanin alueella ei, ei pidä käyttää väärin lukuja, mutta kuitenkin äskettäin on käytetty näitä lukuja väärin, nimenomaan uhrien lukuja. Siis tieto kaikista niistä rikoksista, joita alueella on tapahtunut, on hyvin määräävä tekijä silloin, kun puhutaan sotarikollisuudesta. On erittäin tärkeää, että meillä on myös mahdollisuus esittää todisteita, todisteita siitä, mitä Kosovossa on tapahtunut. Ei pelkästään Bustriassa, vaan koko Kosovossa. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä siitä, että tuette aloitetta. Ja, ja aloitehan on tietysti erittäin myönteinen ja rohkaiseva meille. Kiitos. Kiitos kaikille vieraillemme. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, että käytitte aikanne erittäin tehokkaasti mitään. Esititte asian ytimen ja viestinne oli hyvin selkeä. Nyt sitten seuraavaksi herra Pierre Mirel, jota haluaisin kutsua tämän aj- ajatuksen isäksi, koska hän äh, synnytti tämän ajatuksen ja hän hyvin aktiivisesti sitoutui äh, siihen, että teidän vierailumme Brysseliin onnistui. Kaksi minuuttia. Um, Kiitos. Ihan lyhykäisesti. Minä uskon, että Rekom-aloite on välttämätön lisä sotarikosoikeudenkäynteihin. Mitään sovintoa ei tapahdu Länsi-Balkanilla ilman, tätä alhaalta ylöspäin lähestymistapaa, joka tulisi yhdistää täyteen tukeen hallitukselta ja parlamentilta näillä alueilla. Totuus, sovinto, sen täytyy tulla tältä alueelta itseltään, mikäli se haluaa, että tämä on pitkäaikaista. Näiden maiden täytyy itse päästä menneisuutensa ylitse ja tämän aloitteen täytyy tulla kaikilta tahoilta ja tasoilta, hallituksilta, oikeuslaitokselta, kansalaisyhteiskunnalta. Ja sen vuoksi me tuemme täysin Rekom-aloitetta. Ja sen vuoksi tämä tämänpäiväinen tapaaminen täällä parlamentissa on hyvin tärkeää. Ja olen hyvin kiitollinen teille, rouva puheenjohtaja, teidän valiokunnallenne, teille herra Kukan, teidän täydestä tuestanne tälle tapahtumalle. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt sitten avaan keskustelun. Ensimmäinen puhuja on Zoran Thaler, kollegamme. Hän on Sloveniasta ja hän on erittäin aktiivinen alueella ja muuallakin. Hvala, dragi kollega Kukan. I hvala pred svega za ovu mogućnost da imamo danas tu naše drage goste. Volio bi vas najtoplje pozdraviti izraziti svoje občudovanje i potporu vašoj inicijatiivi. Kiitos. Haluaisin tuoda esiin syvän arvostukseni. Mielestäni on hyvin tärkeää äh, saada aikaan saada esiin totuus. Ilman totuutta ei ole tulevaisuutta. Ja tarvitaan myös sovintoa. Meillä on hyvin vähän faktoja haittoja ja senkin vuoksi meidän täytyy vaikuttaa medioihin ja viranomaisiin kaikissa meidän maissamme niin, että saadaan esiin totuus. Kuinka monta sukupolvea menee ennen kuin yhteinen historia on kirjoitettu noista kauheista ajoista. Kuinka monta sukupolvea menee siihen, että saadaan kirjoja tästä vaiheesta. Me tiedämme, että Saksa ja Ranska ovat onnistuneet kauheiden maailmansotien jälkeen, italialaiset ja slovenialaiset. Me olemme päässeet ensimmäiseen vaiheeseen. Historia, historioitsijat ovat kirjanneet yhteistä historiaa sadan vuoden ajalta. Joten ei ainoastaan Länsi-Balkanilla, vaan myös muualla on tarve saada aikaan eurooppalaista sovintoa, erityisesti Länsi-Balkanilla. Meidän on tuettava tällaisia aloitteita niin, että voimme antaa enemmän tilaa, enemmän rahoitusta, enemmän voimavaroja työhönne. Kiitos siitä, että tulit. Thank you very much, Mr. Thaler. Kiitos, herra Thaler. Ja nyt sitten pyytäisin, että käytätte vain minuutin, Rova Jimenez. Haluan kiittää kaikkia täällä läsnäolijoita. Että haluaisin sanoa, että konkreettisesti herra Draganille, Plevacille, että me olemme erittäin pahoillamme siitä, miten teidän äidillenne kävi. Mutta kun täällä puhutaan kansallisesta sovinnosta tai yleensä sovinnosta, on tärkeää muistaa uhret. Ei saa koskaan unohtaa uhreja. Mm, valitettavasti näin usein käy. Jos me haluamme rauhaa, ei pidä unohtaa myöskään totuutta. Ainut totuus, joka uhreille, ainut rauha, joka, joka sopii uhreille, on oikeudenmukaisuuteen perustuva totuus. Thank you very much, Madame Vergia. Kiitos, sitten Rova Vergia. Minäkin haluan kiittää kaikkia teitä ja myös siitä, että tämä tapaaminen on järjestänyt ja tulitte tänne, olen pahoillani, etten pystynyt keskustelemaan kaumin kanssanne, ettei teille löytynyt enempää aikaa. Olen myös yksi niistä, joka on sitä mieltä, että totuuden on tultava kuulluksi. Se on keskeistä, jotta voidaan rakentaa tulevaisuutta bravo, hienoa, loistavaa työtä teette. Te olette todella rohkeita ja sitkeitä. Me olemme kuunnelleet erittäin tarkkaavaisesti. Meillä on, me osaamme kuunnella teitä oikealla korvalla. Minä olen ranskalainen. Voin sanoa, että Saksa ja Ranska, ehkä Ranska vähän enemmän kuin Saksa, on käyttänyt paljon aikaa ennen kuin se on käynyt, tehnyt selontekoa oman menneisyytensä kanssa – se on pätee Raugerian sotaan, ehkä enemmän kuin toiseen maailmansotaan. Eli kaikki tämä tilinteko menneisyyden kanssa vie aikaa. Ei saa luovuttaa, ei saa antaa periksi eh, ja pitää vain jaksaa olla rohkea ja luottavainen. Vain, tämä on se ainut tapa, jolla voidaan rakentaa kunnon tulevaisuus. Thank you very much. Kiitos sitten herra Howitt. Um, Koska ei ole tarpeeksi aikaa, niin haluaisin sanoa, että me kaikki täällä koko parlamentissa arvostamme sitä, että olette täällä. Kaikki asiat, mitä teillä on, ovat tärkeitä ja haluaisin kysyä Kroatiassa, kun olin valtuuskunnassa sillä mukana, tai siis ei tämä ole kysymys. Haluan vain tukea teitä sitä, mitä te olette tehneet ja tulette tekemään. Anna Ibrisagic. Ja viimeinen Anna Ibrisagic. Seda, koristit u svoj <laughs> jezik po prvi put ja mislim u mojih sedam godina u europskom parlamentu neu koristiti tako puno vrijeme da ponavljam äh, Käytän ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa kieltäni, mutta en halua toistaa sitä, mitä jo on sanottu, vaan haluaisin vain ehdottaa, että alivaliokunta ja ulkoasianvaliokunta tukisivat tätä aloitetta ja esittäisivät sen äh, laittaisivat sen yhteiskeskustelun esityslistalle, koska tämä on tosiaan kuvannut sitä, kuinka tärkeää on käydä läpi kaikkia näitä asioita eri, erillisessä keskustelussa. Itse olen pakolainen Bosnia-Herzegovinasta ja istun ulkoasiaan valiokunnassa Ruotsin edustajana, mutta haluaisin tosiaan korostaa sen, mitä kaikki, tai toistaa sen, mitä kaikki ovat sanoneet, ja korostaa, että meidän täytyisi erillisessä keskustelussa käydä kaikki nämä asiat läpi. Kiitos, tämä oli viimeinen puheenvuoro ja Haluaisin kiittää kaikkia hyvin intensiivistä keskustelusta, ja ne, jotka haluavat tapata, tavata arvoisat vieraamme, teillä on mahdollisuus tavata heidät kello kahden ja kolmen välillä he ovat silloin käytettävissänne kokoushuoneessa 6B, 6B, PHS 6B, kuudennessa kerroksessa. Kiitos ja puheenvuoro teille, rouva puheenjohtaja. Kiitos, haluaisin vain sanoa, että teidän hankkeenne, sillä on tällainen sisäsyntyinen arvo, mutta se on myös malli meille siitä, miten tällaiset alueet voivat käsitellä menneisyyttä. Me keskustelemme tänään iltapäivällä Argentiinasta ja minun tekee erittäin suuren vaikutuksen se, miten olette voineet saada aikaan tällaisen yhtenäisyyden keskenämme, keskenänne silloin, kun teillä on ollut näin tuskallinen historia. Oppikaamme teidän historiasta niin, että voimme selvittää, selittää tätä muille ihmisille, jotka tarvitsevat rauhaa, oikeutta ja sovittelua kokous jatkuu kello 15 ja laajennettu byro täällä kello 14. Toivotan teille onnea ja menestystä. Burmas ne puhuis oikein argentinassa. Mitä hän Joo. niitä pitää argentinassa setviä? Sano. mun mielestä ihan oikeasti niin kuin, jo, tällainen kuitenkin euro. Niin. niin. Just.